Good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää kollegat. Aloitamme nyt kokouksen, koska meillä on monia pieniä asioita, jotka täytyy hoitaa, kun päästään varsinaiseen asian iltapäivällä, eli yhteiskokouksen, kehitysvaliokunnan ja kansanvapauksien valiokunnan kanssa. Keskustelemme silloin erittäin tärkeästä asiasta, nimittäin pakolaiskriisistä Euroopassa ja siitä, kuinka me tulemme sitä hoitamaan. Ennen kuin tuohon aiheeseen mennään, haluaisin aloittaa kohdasta yksi, esityslistan hyväksymisestä. Minulla olisi kaksi muutosta, joita ehdotan esityslistalle. Ensimmäinen on se, että lisäämme uuden kohdan 4.4a, eli koordinaattoreiden kokouksen pöytäkirja. Ja sitten pyytän tätä Seth Dance, joka on esittelijämme tai lausunnonlaatijamme, joka vastaa eurooppalaisista turvallisten maiden luettelosta. Hän haluaisi, että hänen kohtansa siirrettäisiin niin, että 23 kohta otettaisiin ennen kohtaa 20, koska hän pääsee paikalle vain iltapäivällä huomenna. Eli EUn Afrikka hätärahasto kello neljältä tai suurin piirtein neljältä ja kohta 20 turvallisten alkuperämaiden luettelo käsiteltäisiin noin kello 18 huomenna, eli 20 ja 23 vaihdetaan päikseen. Toivottavasti kollegalle sopii tämä esitysistä muutos. Ja voisitteko ilmoittaa jäsenille, varjoesittelijöille ja kaikille muillekin kollegoille näistä muutoksista, varsinkin niille, joita nämä muutokset koskevat. Sitten kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla ei ole mitään ilmoitusasioita. Huomisaamuna kello yhdeksältä. Toivon mukaan olette täsmäisesti paikalla. Tänä iltapäivällä on hieman ollut vaikeuksia joidenkin kollegoiden päästä paikalle. Olkaa huomenna ajoissa äänestyksiä varten sitten komission ilmoitukset. Komission edustajan paikalla, mutta en usko, että TEFCO-pääosastolta on mitään ilmoitettavaa. Ei ilmeisestikään. Hyvä, kiitos siitä. Kohta neljä. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta, joka järjestettiin 25. tammikuuta. Teille nämä pöytäkirjat on jaettu. Mikä te mitään huomatettavaa, ilmoittakaa sihteeristöllinen kokouksen loppua. Muuten katsotaan, että pöytäkirjat on hyväksytty, eli kukaan mitään huomiota esitä. Kohta 4a sitten. Koordinaattoreiden päätökset ja suositukset 4.17. päivä helmikuuta. Ne on teille toimitettu. Mikäli huomatuksia ei ole, ne katsotaan hyväksytyiksi, mutta ilmoittakaa huomioista kokouksen loppuun mennessä. Muuten pöytäkirjat katsotaan tuosta koordinaattoreiden kokouksesta hyväksytyiksi. Sitten, hyvät kollegat, siirrymme nyt varsinaiseen iltapäivän tärkeään asiakohtaan, kohtaan viisi. Kyse on ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä. Kahdesta syystä järjestelmäntäkeskustelun keskustelun kansallisvapauksen valiokunnan puheenjohtaja kollegani Claude Moraes yhdessä minun kanssani järjestämässä yhteiskokousta, vaikka tuolla valikolla on hyvin paljon asioita asialistallaan. Hienoa, että komission jäsen Stilanidis on hyvin lyhyellä varoitusajalla tullut kokoukseemme. Hän joutuu lähtemään tismalleen kello neljältä, koska hän lähtee Ukrainaan. Sen aikaan on täällä Lontooseen puheenjohtaja korjaa. Hän lähteekin keskiviikkona vasta Ukrainaan. Joten hänellä on kiire aikataulu. Hänen täytyy poistua siis tasan kello neljä koska liikenne saattaa hidastaa hänen kulkuaan. Syy, miksi kokoonnumme tänään, on se, että nyt ehdotetaan parlamentille uutta ehdotusta neuvoston asetukseksi hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä. Tämä julkaistiin toinen päivä maaliskuuta tämä ehdotus. Kyseenotuksesta, joka saatiin selkein, kun parlamentti, ministerit ja komissio olivat keskustelleet tarpeesta antaa humanitaarista apua pakolaiskriisin yhteydessä pakolaisille, jotka ovat Euroopan unionin alueella. Joukko kansaisjärjestöjä tapasi minut ja kollegat syksyn aikana. He sanovat, että vaikkakin rahoitusta voi saada pakolaisten hoitamista varten Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa ja Ukrainassakin, mitään mekanismia ei ollut EUn unionin talousarvion sisällä, jotta voitaisiin tehdä humanitaarista työtä tekee Ekon kautta Euroopan unionin sisällä. Siitä pohjalta, sieltä pohjalta sitten syksyllä otettiin keskustelut. Olen iloinen siitä, että komissaari kuunteli ilomieleen meidän kannanottojamme ja hän vei tätä asiaa eteenpäin. Nyt meillä on siis oikeudellinen lakiehdotus asiasta. Ehdotus täytyy saada enemmän lävitse hyvin nopeasti. Siksi tämä nojautuu artiklaan 122 alakohtaan 1 perussopimuksessa. Se on oikeusperusta joten kyse ei ole tavanomaisesta yhteispäätösmenettelystä, vaan nopeutetusta sellaisesta. Komission edustaja kertoo enemmän lisää 340 miljoonaa lisää vuonna 2016, vuosi 2017 200 miljoonaa lisää. Viime keskiikkona ehdotus hyväksyttiin ja se ratifioidaan sitten neuvostossa huomispäivänä. Ja tämän jälkeen sitten lisätalousarvio esitetään parlamentin käsittelyä varten, mukaan luettuna nämä uudet säännökset. Olen varma, että komissio nyt kertoo, mistä rahat tulevat. Jotkut kollegat ovat huolissaan siitä, että rahat otettaisiin muusta humanitaarisesta avustustyöstä. Te tulette varmaan selittämään, että tätä ei oteta tästä ulkoisesta budjetista, ulkoisesta apubudjetista. Näin olen käsittänyt vaan pikempi maahanmuuttoturvapaikka rahastosta ja monivuotisten rahoituskehysten otsakesta kolme nämä rahoitetaan kollegoille tämä tiedoksi. Tässä yhteydessä annan nyt puheenvuoron Claude Moraesille, joka on vastuuvaliokunta tuosta budjettikohdasta. Olen ihan varma, että Claudilla on sanottava tähän. Eh, Linda. Kiitos Linda. Kiitän sinua valiokuntaa, aloitteesta järjestää tämä yhteinen keskustelu. Olemme kiitollisia teille ja olen myös kiitollinen komissaarille, kun olen saanut tietoa Libe-valiokunnan puolesta. Kiitän myös sinua, Linda, kattavasta työstä, jota olet tehnyt, jota tähän asti on päästy, kun on annettu humanitaarinen apu on tullut todella keskeiseksi kysymykseksi. Libe-valiokunnassa näemme tämän tärkeänä osana maahanmuuttaja- ja pakolaiskriisin selvittämistä. Olemme tyytyväisiä todellakin tähän aloitteeseen. Puhun ihan lyhyesti, koska me haluamme kuulla komission jäsentä. Toivotan tervetulleeksi myös Libe, tai pyydän myös Live-valiokunnan esittävän kysymyksen hänelle, tästä muutama asia ihan lyhyesti. Ensinnäkin tämä tässä puhutaan nyt neuvoston asetuksesta, niin kuin Lindakin sanoi, ja tähän liittyy myös budjettiluonnos, jotta saataisiin uusi budjettikohta uudelle hätätilanne tukivälineelle 100 miljoonaa äh, menisi maahanmuuttopakolaisrahastolle ja uusi budjettikohta sille, ja ymmärtääksemme on laskettu tarve 300 miljoonaksi euroksi tänä vuonna ja sitten vielä 200 miljoonaa ensi vuonna ja vuonna 2018. Näiden ehdotusten valossa tiedän, että valiokuntamme jäsenet haluavat esittää kysymyksiä komissaarilta varojen käytöstä, mutta myös oikeudesta perustasta ja siitä, miten vastuuvelvollisuusasia hoidetaan. Tällaisia kysymyksiähän on tullut esille valiokunnassamme, mutta puhun nyt ihan suoraan vielä. Olemme todellakin kiitollisia siis tästä aloitteesta ja tavasta, jolla olemme tehneet yhteistyötä teidän valiokuntanne kanssa ja myös teidän kanssanne, arvoisa komissaari. Thanks, Claude. Kiitoksia, Claude. Nyt komission jäsen saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia Linda, kiitän kovasti tästä rakentavasta sävystä johdannossasi. Näin voimme aloittaa hy- hyvin tämä keskustelumme. Kiitän myös teitä, Eera Morais. Hyvät kollegat, Kiitän teitä, että olette tulleet paikalle keskustelemaan näistä erittäin tärkeistä kysymyksistä ajatellen koko EUta. Tässä on kyseessä tärkeä väline, jonka kautta voidaan antaa hätätilanne tukea Euroopan unionin sisällä. On tärkeää, että olen täällä keskustelmassa tänään kanssanne erityisesti, koska Tämä on yhteinen keskustelu kahden valiokunnan Deven ja Liben välillä. Tämä tulee myös hyvään aikaan. Nyt voin esittää teille kaikille, kaikille viise, viimeisimmät vaiheet e, koskien EUn uutta välinettä hätätilanne tuesta EUssa. Minä ja työryhmäni olemme olleet yhteydessä puheenjohtajiin ja koordinaattoreihin molemmissa valiokunnissa viimeisinä päivinä ja olemme jo etukäteen siis teitä tiedottaneet asian tiimoilta. Haluaisin kiittää teitä myönteisestä äh, suhtautumisesta parlamentissa koskien uutta aloitettamme henkilökohtaisesti, en ollenkaan tätä epäillytkään. Ihan virkakautani alusta lähtien yhteistyömme on ollut erinomaista ja kiitän tässä kovasti DV-valiokuntaa. Ja arvostan vilpittömästi teidän asennettanne. Ennen kuin lopetan puheenvuoroni, tulen myös puhumaan ihan lyhyesti Ukrainasta, koska tulen käymään siellä myöhemmin tällä viikolla. Mennään sinne keskiviikko iltana samalla kun me täällä keskustelemme pakolaisia, edelleenkin pakenee konfliktialueita. He menevät naapurimaihin, mutta myös tänne Eurooppaan. Pakolaisten määrät edelleenkin kasvavat niin Euroopan ulkona kuin sen sisälläkin. Tämän takia meidän pitää olla valmiita auttamaan tarpeessa olevia. Haluan jälleen kerran korostaa seuraavaa. Tämä on meille historiallinen velvollisuus. Kyseessä on myös meidän moraalinen velvo, velvollisuutemme tarttua tähän kriisiin ja koittaa sitä hoitaa. Luonnollisesti ymmärrän täysin ja tunnustan, että nämä ovat todella poikkeuksellisia aikoja ja tässä tarvitaan myös poikkeuksellisia toimia. Olisiko joku voinut ajatella vuosi sitten, että perustaisimme välineen, jonka kautta voidaan antaa apua Euroopan sisällä? Ei. Ei varmasti, mutta nyt kuitenkin pystymme tätä käsittelemään ajattelua. Ja minkä takia nyt kahdesta pääsyystä? Ensinnäkin, koska voimme kaikki nähdä, että tilanne vain pahenee päivästä toiseen. Kriisin alusta lähtien jotkut jäsenvaltiot ovat kamppailleet vastatakseen tähän humanitaariseen haasteeseen. Tarpeet tulevat kuitenkin vain suuremmiksi ja ikävä kyllä ponnistelut tähän mennessä eivät enää riitä. Tilanne on tullut vai- vieläkin vaikeammaksi sen jälkeen, kun epäsäännöllisiä maahanmuuttajia. Maahanmuuttajat eivät enää pääse länsi reittiä kulkemaan. Kaksi päivää sitten pakolaisten määrä Kreikan rannoilla oli 15 000 suurin piirtein tänään. Luku ylittää 45 000 on, va- on iso haaste tarjota suojaa perustarvikkeita, tyydyttää ihmisten perustarpeet tässä tilanteessa. Toiseksi, koska meidän täytyy toimia ripeästi, ennakoiden, olla valmistautuneita tilanteisiin, ja juuri näin me tässä teemmekin uuden välineen myötä. Ihmisen tarpeet myös kasvavat päivästä toiseen. Ja jokaisella menetetyllä päivällä on paljonkin merkitystä. Niin kuin te tiedätte, humanitaarisen avun välineemme on suunnattu Lissabonin sopimuksen mukana, mukaan pelkästään kolmansiin maihin, jotta voidaan vastata pakolais kriisin vaikutuksen myös unionin pelastuspalvelumekanismilla on ollut oma roolinsa. Kuitenkin kyseinen väline, vaikka se onkin kovin tärkeä, ei ole mikään yleislääke tässä asiassa. Te olette tietoisia varmasti, että se luotiin ennen kaikkea tilanteisiin, sellaisiin kuten luonnonkatastrofit, jotka koskevat kerrallaan vain yhtä jäsenvaltiota. Nyt olemme saaneet nähdä, että kun enemmän kuin yksi jäsenvaltio on samantyyppisessä katastrofissa, niin silloin välineeseen kyllä liittyy omat rajoitteensa. Tässä, sehän laskee sen varaan, että jäsenvaltiot vapaaehtoisesti antavat oman osuutuksensa, rahoitusosuutensa. Sillä oli valtava merkitys välittömien tarpeiden kohtaamisessa, mutta tämä ei nyt riitä erityisesti näissä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Tämän takia pakolaisvirta Euroopan alueelle ja heidän hengeselviytymisensä ja on osoittanut, että meillä on puutteita työkalupakissamme ja tämä vaje meidän on täytynyt tässä välittömästi sitten täyttää. Helmikuussa Eurooppa-neuvosto oli tyytyväinen komission aikeesta tehdä ehdotus sellaiseksi välineeksi, jonka kautta voisimme antaa tämän tyyppistä apua unionin sisällä. Joten tämän pohjalta toimien toinen maaliskuuta komissio ehdotti, että luotaisiin kyseinen uusi instrumentti ja nyt on tämä uusi asetus, joka mahdollistaa ensimmäistä kertaa ripeästi tukemaan humanitaarisen avun operaatiota EU:ssa. Välinen kautta voimme tukea ja täydentää ponnisteluita, joihin ryhdytään kyseisen jäsenvaltion maaperällä. Tietenkin rahoitus ja hallinnollinen kapasiteetti on jo on riittämätön kriisin laajuuden edessä. Tämän takia Euroopan komission humanistisen partnerien kautta, kumppanien kautta pyritään auttamaan jäsenvaltio, kyseistä jäsenvaltiota hallinnoimaan tätä kriisiä. Haluaisin sel- selventää tätä kysymystä. Meidän kumppanimme paikan päällä ovat humanitaarisia kumppaneitamme ja tietenkin meidän täytyy koordinoida ja tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa – neuvoston odotetaan hyväksyvän tämä väline huomenna 13 päivää sen jälkeen, kun ehdotukset esiteltiin. Tilanne paikan päällä Kreikassa, erityisesti Idomenissa ja muillakin alueilla on epätoivoinen ja vain pahenee. Ja meidän siis täytyy toimia todella nopeasti. Toimivaltuutus, jonka olemme saaneet, koskee kolmea vuotta. Komissio tulee arvioimaan välineen täytäntöönpanoa vuoden kuluttua. Nyt hiukan tarkemmin budjetista. Linda jo viittasikin tähän, mutta nyt voin olla hiukan täsmällisen. Me ehdotamme 700 miljoonaa euroa, jotka käytettäisiin kolmen vuoden aikana. 300 miljoonaa euroa tätä vuotta varten jo. And of course... Tietystikin 200 ensi vuodelle ja 200 sitä seuraavalle vuodelle 2018. Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat tietystikin täysimittaisesti mukana päätöksentekoprosessissa. Minä luotan teidän tukenne. Luotan siihen, että teidän tuollanne voidaan nopeasti hyväksyä lisätalousarvioesitys. Tässä vaiheessa me pyydämme sitä, että uudelleen käytetään tai uuteen tarkoitukseen annetaan käytettäväksi 100 miljoonaa euroa kädessä. Nyt selvänä vielä tämä raha on lisäys sille rahalle, jota annetaan pakolaisia varten Euroopan ulkopuolella. Sitten kun tuo budjetti on käytettävissä, olemme valmiita allekirjoittamaan sopimuksia kumppaneiden kanssa muutaman päivän sisällä. Sama kun puhun, avustajani keskustelevat jo kumppanijärjestöjen, kuten UNHCRn kansainvälisen siirtausjärjestön, punaisen kristin ja kansallisten tai kansainvälisten kansallisjärjestön kanssa. Ja keskustelut siitä, mitä konkreettisia hankkeita voidaan pistää täytäntöön tämän uuden asetuksen pohjalta. Aloitamme sitten tukioperaatioita, ja niitä voidaan sitten lisätä vuoden mittaan, pönkittää niitä sitten kun muu osa, loppuosa budjetista on käytettävissä. Voin vakuuttaa teille, että tämä väline on meille prioriteetti. Sitä tullaan käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla tulevina viikkoina ja kuukausina. Haluaisin painottaa seuraavaa asiaa. Kyse on poikkeuksellisesta toimesta poikkeuksellisena ajankohtana, poikkeuksellisina aikoina. Saman aikaan toteaisin, että meidän ei pitäisi elätellä mitään harhakuvia – Mikäli haluamme kestävän ratkaisun pakolaiskriisiin, meidän täytyy puuttua kriisin perimmäisiin syihin alkuperämaissa, Syyriassa, Irakissa ja Afganistanissa ja muilla konfliktialueilla. Tästä syystä humanitaarista avusta vastaavana komissaarina olin sitoutunut siihen, että Euroopan unioni jatkossakin toimii johtajan roolissa se on kun kyse kansainvälistä humanitaarista työstä Syyrian kriisin yhteydessä ja tietystikin kaikkialla, missä konflikteja ja luonnonkatastrofeja esiintyy huomispäivänä. Tulen ilmoittamaan konkreettisesta rahoituksesta, jolla pystytään vastaamaan humanitaarisiin tarpeisiin Syyrian kriisin yhteydessä. Tämä ensimmäinen tällainen ilmoitus Lontoon avunantajakonferenssin jälkeen. Samanaikaisesti olemme jatkossakin sitoutuneita siihen, että olemme valmiita reagoimaan muihinkin humanitaarisiin kriiseihin eri puolilla maailmaa. Haluaisin tätä painottaa, koska useinkin on ollut väärinkäsityksiä lehtiartikkeleissa ja mediassa on esiintynyt vääriä käsityksiä, siksi halusin painottaa tätä. Tietystikin ilomielin teen jäseneltyä vuoropuhelua tulevien viikkojen aikana ja olen valmis keskustelemaan kaikista toimistamme kaikilla näillä rintamilla. Hyvät kollegat, me kaikki tiedämme, että pakolaiskriisin yhteydessä se jäsenvaltio, jonka kapasiteetti on aivan liikaa ylikuormittunut, on Kreikka. Sen rannoille on kohdistunut aivan kohtuuttoman suuri paine. Yksinkertaisesti sen maantieteellisen aseman vuoksi. Se on Euroopan ulkorajalla Kreikka. Viime perjantaina vierailin Ateenassa. Tapasin siellä Kreikan pääministerin Alexis Tsiprasin. Totesin hänelle jälleen kerran, että osoitamme solidarisuutta Kreikkaa kohtaan. Haluaisin kuulla häntä ja koordinoida hänen kanssaan tulevia täydentäviä toimia, toisiaan täydentäviä toimia. Meillä kaikilla on sama tavoite. Meidän täytyy tehokkaasti voida vastata pakolaisten tarpeisiin, pakolaisten, jotka oleskelevat Kreikassa, ja meidän täytyy voida lieventää heidän kärsimystään. Tämä on meidän roolimme, tämä on meidän velvollisuutemme. Minä painotin puhuessani Kreikan pääministerin kanssa, että näinä vaikeina aikoina Kreikka ei ole yksin. Niin ikään sanoin Kreikassa ja toistan saman täällä, että Kreikan kansalaisten vieraanvaraisuus pakolaisia kohtaan on esimerkillistä, toimi esimerkkinä meille kaikille. Juuri tätä avokätisyyttä. Siitä on nähty esimerkkejä lehdistössä ja mediassa. Sitten kun budjetti on saatu hyväksyttyä, ja toivon mukaan tämä tapahtuu pian, aion palata Kreikkaan. Ain vierailla niissä osissa maata, joissa pakolaiset oleskelevat. Ja valittava kyllä joissakin tapauksissa pakolaiset ovat jumiutuneet erittäin vaikeisiin olosuhteisiin, kuten Idomeenissa. Siellä olosuhteet ovat suorastaan pöyristyttävät, uskomattomat. Omalta osaltaan komissio aikoo varmistaa, että asetuksen nojalla annettua tukea läheisesti koordinoidaan Kreikan viranomaisten kanssa ja niiden kanssa, jotka aktiivisesti jo toimivat kentällä. Kuten teille jo selitin, tai kuinka, kuten jo selitin Kreikan pääministerille ja Kreikan hallituksen muille ministereille, hätäapu tullaan toteuttamaan vain ainoastaan humanitaaristen kumppanijärjestöjen kautta, jotka toimivat kentällä. Hyvät kollegat, salin ette, että nyt lyhyesti puhun Ukrainasta. Tänä keskiviikkona olen menossa Ukrainaan, ja tämä tulee olemaan kolmas vierailuni tuossa maassa. Matkustan Itä-Ukrainaan konfliktialueelle aikana, jolloin jatkuva inhimillinen kärsimys siellä on joutunut syrjään julkisuuden valokeilasta. On painottaa seuraavaa. Emme voi sallia sitä, että Ukrainasta tulee unohdettu kriisi. Nyt on kulunut vuosi siitä, kun Minskin sopimukset allekirjoitettiin. Kuitenkaan rauha ja vakaus eivät ole vieläkään palanneet maan isä itäosaan. Sadat tuhannet ihmiset kärsivät edelleenkin konfliktin vuoksi. Euroopan unioni vaatii jatkuvasti sitä, että kaikki osapuolet tiukasti noudattaisivat tulitaukoa. Tämä on ainoa tapa luoda sellaiset edellytykset, että poliittisen ratkaisun löytäminen tähän konfliktiin mahdollistuu. Painottaisin jälleen kerran Ukraina on EUn kannalta prioriteetti. Yli kolme miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua Ukrainassa. Menen nyt Ukrainaan todetakseni jälleen kerran, että EU on täysin sitoutunut osoittamaan konkreettista solidaarisuutta Ukrainan kansaa kohtaan, erityisestikin tämä koskee niitä ihmisiä, jotka ovat konfliktin jalkoihin jääneet kummallakin puolen konfliktien jakolinjoja. Juuri näihin ihmisiin me keskitämme avustustoimintamme. Humanitaarinen kriisi jatkuu ja samalla mahdollisuudet reagoida siihen kapenevat valitettavasti jatkuvasti. Tulen siellä uudelleen vetoamaan kaikkiin osapuoliin, jotta ne sallisivat täysimittaisen pääsyn paikan päälle humanitaarisille järjestöille, jotta ne voisivat toimia vapaasti kaikkialla maassa, erityisestikin alueella, jotta Ukrainan hallitus ei pysty hallinnoimaan. Jotkut humanitaariset järjestöt ovat tosin saaneet viime aikoina luvan aloittaa uudelleen työnsä näillä alueilla. Siitä huolimatta Niillä ei ole riittävästi kapasiteettia vastata kaikkiin tarpeisiin kentällä. Lisäksi pitää nyt nopeasti ryhtyä helpottamaan siviilien vapaata liikkuvuutta. Vapaata liikkuvuutta sen alueen välillä, jota hallitus ei hallinnoi, ja Ukrainan loppuosan välillä. Mutta niin kuin aina, humanitaarinen apu yksin ei tule riittämään tarvitaan lisää toimia puolentoista miljoonan pakkosiirreton ukrainalaisen auttamiseksi pitkällä aikavälillä. Tietystikin meidän täytyy edistää sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja pitää yllä jonkinlaista toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Ukrainan poliittisten voimien täytyy jatkossakin keskittyä uudistusprosessin edistämiseen, koska tämä on ainoa tapa varmistaa, osoittaa se, että Ukrainan kansalaiset ja kansainvälinen yhteisö osoittavat tukeaan prosessille. Euroopan komissio tulee tekemään oman osuutensa, kun se pyrkii lievittämään ihmisten kärsimystä maassa. Kansainvälinen yhteisö on reagoinut koko joukkoon humanitaarisia hätätilanteita, joita on syntynyt Ukrainan tilanteen jälkeen. Se, se ei voi sulkea silmiään Ukrainan kriisiltä, siltä mitä on tapahtunut Itä-Ukrainassa. Hyvät kollegat, arvoisat puheenjohtajat, kiitän jälleen kerran saamastani kutsusta ja olen valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne, jotka liittyvät tähän uuteen välineeseen. Kiitoksia paljon. Kuinka moni kollega haluaa puheenvuoron tähän osaan keskustella? Aika on aika vähän. Birgitta, Fleckenstein ja Venta ovat listalla jo. Kuka vielä haluaa puheenvuoron? Ilmoittautukaa. Sitten tiedän paljon on aikaa kullekin. Edustaja Venta ensimmäisenä, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie komisarzu, dziękuję. Kiitoksia puheen, puheenjohtaja arvoisa komissio ja sen mukava nähdä teidät taas paikalla niin itse välineestä. E, On erittäin mukava nähdä teidät täällä. Minä haluaisin kysyäkin teiltä tämän avun myötä toteutetaan tarkistus, juridinen, laki, laillinen tarkistus siitä, sen suhteen, keitä ovat nämä ihmiset, jotka tulevat tänne. Mitä mekanismeja käytetään, kun me haluamme tehdä eron? Meillä on maahantulijoita, maahanmuuttajia, jotka tulevat tänne uuden elämän toivossa, ja ketkä ovat varsinaisia pak- pakolaisia, ja mistä maasta nämä pakolaiset tulevat? Ja toinen kysymys vielä, se liittyy enemmän rahoitukseen. Miten... Äh, komissio aikoo toimia, että se voisi arvioida tämän mekanismin kulut. Tässä on kyse miljardeista. Miten komissio on päätynyt näihin arvioihin? Mitkä ovat se lopulliset arviot näiden mekanismien lopullisista kustannuksista ja kuluista? Sipel from the Civil Liberties. Edustaja Sippel kansallisvapauksien valiokunnasta, olkaa hyvä. Very much. Kiitoksia. Ensin haluaisin sanoa, että olen ihan samaa mieltä siitä, että kyllä todellakin tarvitsemme sisäistä Äh, hätää, apua, erityisesti Kreikan kohdalla nyt. Mutta miksi näin on? Ottaisin esille kaksi asiaa. Ensinnäkin sit, nyt Turkissa on noin 300 miljoonaa pakollista. Turkissa me vasta neuvottelemme siitä, että Turkki voisi ottaa vieläkin enemmän pakollisia, maahanmuuttajia. Samaan aikaan me täällä EU-ssa koska johtuen monien jäsenvaltioiden käyttäytymistä annamme sellaisen viestin, että me emme tietenkään voi ottaa vastaan 300 miljoonaa pakollista. Meidän pitää vähentää tätä määrää. Tämä on naurettavaa. Toinen asia. Koska on jäsenvaltioita, jotka eivät kanna minkäänlaista vastuuta, eivät ota vastaan pakolaisia, eivät anna taloudellista tukea, eivät anna henkilöstöä, jota siinä tilanteessa Kreikassa, niin siksi meidän nyt täytyy puhua eurooppalaisesta ratkaisusta ja kertoisin teille, että mielestäni on aivan uskomatonta, mitä tällä hetkellä näemme, että rakentaa näitä aitoja ympäri Eurooppaa. Satoja tuhansia vuosia me oltu rajoja Euroopassa, mutta tällaisia aitoja kyllä ei ole aikaisemmin näin paljon ollut. Ja miksi nyt puhun tästä, se johtuu, että puuttuu solidaarisuutta Euroopan maiden kesken, samoin Euroopan ulkopuolisen maita kohtaan. Me emme voi jättää Kreikkaa yksin pakolaistilanteessa. Ja kun ajatellaan niitä lukuja EUn kohdalla, niin eivät pakolaismäärät ole liikaa. Mutta nyt puhumme EU-talousarvion varoista, koska sitä otettaisiin sieltä. Otetaan yhdestä budjettikosta rahaa ja siirretään muualle. Tämä on tämän uutta rahaa. että aivan selvä Tämä ei tule siis kehitysavun puolelta, vaan tulee tästä äm, sisäisten siirron kohdasta. Tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että komissiossa, ehkä neuvostossakin tämä uudelleen sijoittamis tai sisäisen, sisäisen siirron kysymystä pidetään jo kuolleena kirjaimena, eikä sitä näitä harjoiteta. Sitten toinen kysymys, jos näin toimimme, aina kun huomattava määrä jäsenvaltioita ei ole valmis osoittamaan soidaisuutta, niin kaikki maksetaan sitten EU-budjetissa, ja tämä tarkoittaa sitä, että pidemmällä aikavälillä unohtaen poliisikysymykset ja pakolaiskysymykset ehkä ei enää ole rahaa mihinkään muuhun, koska puuttuu tätä solidaarisuutta jäsenvaltioista. Olen todella pahoillani, että sotkin tässä tiettyjä viestejä näiden kysymysten kanssa yhteen, mutta se mitä näemme joissakin jäsenvaltioissa tapahtuvan on kyllä aivan uskomatonta. Lola Sanchez. For... Lola Sanchez Kue ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor. Kiitos paljon komission jäsen teille, että olette täällä tänään. Kun puhutaan sääntelystä, ja ihan te sanoitte, että siinä tätä apua aiotaan jakaa eri järjestöjen kautta maaperällä, valtioiden toimista myös, mutta mitä nyt on tapahtunut? Tämähän rajautuu vain tiettyihin kansainvälisiin tehokkuus- ja kehity- kehitysperiaatteisiin, Pariisin julkilausumaan, äh, Busanin liittoon tai siihen eurooppalaisen konsensuksen kehityksestä. Minun kysymykseni on samansuuntainen. Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä, että voi tätä app tämä apu linjautuu näiden kansainvälisten periaatteiden mukaan, eli avun pitää olla tehokasta. Toinen kysymys on se, miten tätä tullaan valvomaan, monitoroimaan tämän toteutumisen tehokkuutta, näiden hankkeiden toteutumista. Onko se komissio, joka valvoo vai jäsenvaltiot, jotka hoitavat tämän monitoroinnin? Kuka tekee tämän arvion myös, tehokkuusarvioinnin? Kuka sen tekee viime kädessä? Um, eli Schlein. Ja sitten Teresa Jimenez. Eli ole hyvä. Grazie Linda e grazie molto al commissario Stiliani. Kiitos paljon. Minä haluaisin kiittää myös komission jäsentä. Tämä on todella välttämätöntä, mutta nyt e, meidän täytyy tajuta, että humanitaarinen reaktio on ollut aika heikko, jos ajattelemme Balkanin reittiä. Tilanne on sen kaltainen, että on paljon yhteistyökumppaneita, jotka toteavat, on hyvin paljon olemassa No Man's Land-alueita, jossa satoja ihmisiä jätetään täysin oman onnensa nojaan. Eh, humanitaarinen apu loistaa poissaolollaan, parlamentti on siitä kertonut jo usean otteeseen. Useat työryhmät ovat tästä jo raportoineet, mutta me voimme olla nyt iloisia siitä, että lähdetään käyttämään tätä kiireellisyysin instrumenttia, mutta tämän välineen pitää hyödyttää niitä järjestöjä, jotka ovat siellä maan paikan päällä toimimassa, kansalaisjärjestöjä, niitä, jotka todella aktiivisesti toimivat tilanteessa auttaakseen niitä kaikista hädänalaisimpia ihmisiä. Huolimatta kiireellisestä tilanteesta ja välttämättömyydestä, tälle instrumentille, niin kuitenkin yksi asia on tärkeä parlamentille, nimittäin tehtävä analysoida tämän välineen käyttöä ja sen tehokkuusarvoa. Sen takia minä haluaisinkin kertoa teille tai sanoa, että kertoisitte meille jatkuvasti, tiedotatte meille, kuinka tätä arvioidaan, kertoisitte budjetista ja aloitteista, joita tehdään ja tulevista hankkeista ja haluaisin myös tietää, miten näiden varojen käyttöä valvotaan. Ihan viimeiseksi ja hyvä komission jäsen haluaisin pyytää teiltä jotakin lisäselityksiä näiden varojen käytöstä. Te puhuitte 700 miljoonasta, joka annetaan käyttöön. Mistä nämä rahat tulevat? Toinen Kysymys liittyy Turkkiin. Monet meistä ovat äärimmäisen huolestuneita. Olemme kuulleet viime hetken tapahtumista. Tiedämme, mikä on vuoropuhelun laita Turkin kanssa. Paljon asioita on keskustelun alla. Ja tässähän on nyt kyse siitä, että ihan poljetaan jalkoihin kansainvälisiä perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Onko teillä lisäinformaatiota näistä? Turkin kanssa käytävistä neuvotteluista tai keskusteluista. Ja ihan viimeiseksi, jos me saavumme liian myöhään paikalle, jos tilanne vaikuttaa toivottomalta tänä päivänä, niin monet eurooppalaiset hallitukset eivät lähde yhteiselle tielle, eivät halua noudattaa yhteistä lintaa, linjaa. Miten me voisimme päästä tästä eteenpäin, ettei tulisi uutta suuren luokkan Lampedusaa? kun ihmisiä uudelleen sijoitetaan, niin ei sitä todella toteuteta. Hotspotit toimivat huonosti. Pakolaisethan tarvitsevat tulevaisuuden näkymiä ja, että voi, ja meidän pitäisi hoitaa meille kuuluva vastuu. Teresa Jiménez seuraavana. Sí, muchísimas gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon komissaari, että olette tulleet tänne. Pyydän anteeksi. Pyydän anteeksi, että olen täällä näin myöhässä, mutta minä jäin jumiin tähän äh, mielenosoituksen tullessani lentokentältä tänne. Minä olen erittäin huolestunut myös tilanteesta. Me viime viikolla vietimme Strasbourgissa kansainvälistä naisten päivää ja puhuimme myös naispakolaisista, joiden tilanne huolestuttaa minua suuresti. Näiden naisten tilanne, jotka ovat joutuneet eroon miehestään ja matkustavat yksin tai lastensa kanssa joutuvat kohtaamaan kammottavia tragedioita. He ovat erittäin haavoittuvassa tilanteessa ja miten he saapuvat näille leireille. Olemme nähneet, niin kuinka heitä he joutuvat väkivallan kohteeksi, heitä käytetään seksuaalisesti hyväksi ja näillä leireilläkin he saattavat vielä joutuvat olemaan ehkä erossa perheenjäsenistään. Minä haluankin kysyä teiltä, nyt kun me puhumme tästä humanitaarisesta avusta, minä tiedän, että on olemassa tärkeitä tilastoja, mutta onko meillä niitä vai eikö niitä ole? Nämä tilastot ovat tärkeitä ja me haluamme tietää, onko niillä annettu hyvin apua ja miten ne ovat jakautuneet sukupuolittain, miten naiset ja lapset ovat hyötyneet näistä tästä avusta. Meidän pitäisi saada tärkeää tietoa, että voisimme tehdä, saada tietoa, saada tietoa että asuvatko nämä pakolaiset ehkä vähän rauhallisemmin, vähemmän peloissaan. Minulla on ehkä vähän samanlainen kysymys kuin kollega Elillä. Yleinen mielipide on ei myös erittäin huolestunut tästä sopimuksesta, joka tultaneen allekirjoittamaan 17. ja 18. päivä. Ainakaan ensimmäiset versiot eivät meitä rauhoita eikä suurta yleisöä enemmistönä. Voisaisitteko te kertoa meille jotakin, joka rauhoittaisi meitä? Mikä näkemys teillä on tästä tulevasta sopimuksesta? Millä tavalla se muuttaa tai parantaa sitä, mitä tähän mennessä on kuultu? Koska me tietysti, mitä me odotamme ja mitä muut odottavat meidän Euroopaltamme. Um, Claude Moraes. Claude Moraes You myöskin the kysymyksiä. Kiitos Linda. Puhun aivan nopeasti vain, että komissaari ehtii vastata. live jäsenten keskuudessa arvostamme suuresti sitä, että humanitaarista välinettä on luomassa, sitä todellakin tarvitaan. Kiittäisin myöskin kehityspolitiikasta vastaavaa komissaaria tästä asiasta. Tässä yhteydessä toteaisin, että komissaarikin mainitsi oikeuden perustan. Itsekin puhuin siitä implisiittisesti, myöskin Timmermans on sen maininnut. Kyse on laajemmasta kysymyksestä. Arvon komissaari, artikla 122 perustuu talouspoliittiseen lukuun ja siinä on omat rajoituksensa. Ensinnäkin sen osalta, kuinka parlamentti voi olla mukana ja miten vastuu ja tilvelosuus tässä muodostuu. hätäapumekanismia ei voida soveltaa maihin, jotka eivät ole hätäapu kohteena, kuten Kreikka. Haluaisin kuulla teidän tarkoitusperistäni hieman lisää, koska tämä liittyy minu, minun valiokuntani työhön. Ja se, mitä Rova Sippen sanoi, mikäli hätäapurahastoa otetaan tästä sisäisten siirtojen rahastosta, niin tämä on meille suuri ongelma, koska tämä tarkoittaa sitä, että sisäiset siirrot on lopetettu ja kyse myöskin psykologisista kysymyksistä. Teidän kommenttinne olisivat tässä erittäin tervetulleita. Ymmärrämme kyllä sitä, kuinka tärkeä tämä väline on. Älkää tätä ymmärtäkö väärin. Kiitos. Olen varma, että kaikki olevat yhtä mieltä siitä, että me tunnustamme tarpeen toimia tässä nopeasti ja saada tämän nopeasti hoidettua, mutta parlamentin täytyy olla mukana, parlamentin täytyy olla ajan tasalla. Minä arvostan suuresti sitä, että kansalaisjärjestöt kentällä toimivat ja ne toivat juuri meille tämän tiedon tarpeesta toimia nopeasti, eikä pidä myöskään unohtaa muita globaaleja kriisejä, kuten Etelä-Sudan ja Ukraina Vierailin, vierailin itse siellä perjantaina, kuten ehkä tiedätte. Tällä hetkellä on vaikea löytää uutta rahaa enää mistään, mutta meidän täytyy varmistaa, että rahat menevät todellakin niille, jotka kaikkein kipeimmistä tarvitsevat. Thank you, Linda. Thank you. Kiitoksia, Linda. Kiitoksia teille kysymyksistä. Huomaan, että keskityitte budjettipuoleen tietystikin samaan aikaan keskityitte siihen, mistä vaarat ovat peräisin. Ensin haluaisin selventää, että komissio ei ole tässä mitenkään hylkäämässä uuden sisäisen siirron suunnitelmaa. Päinvastoin me olemme vedonneet jäsenvaltioihin, että täytäntöön panisivat omia päätöksiään koskien sisäisen siirron suunnitelmaa ja odotan ja toivon, että saadaan nyt parempia tuloksia, kun saadaan aikaan sopimus Turkin kanssa, siis että tämä sisäisen siirron järjestelmä toimisi sitten jatkossa paremmin. Kysymyshän on tekninen eikä poliittinen. Tavoitteena on käyttää EU-talousarviota joustavalla tavalla vastaten kaikkein kipeimpiin tarpeisiin olemassa oleviin varoin. Komissaari Georgieva tulee puhumaan keskiviikkona budjettikysymyksistä ja juuri tästä budjettiaspektista tässä uudessa instrumentissa. Mutta Haluaisin vakuuttaa teille, että meidän aikomuksemme komissiossa ei ole hylätä sisäisen siirron järjestelmää lopullisesti. Tietysti ensimmäiset 100 000 miljoonaa tulee ei ulkosuhdehallinnon puolesta, vaan joistakin varoista, jotka tulevat maahanmuuttorahastosta ja ehkä rakennerahastosta osittain, mutta tämä siirto, budjettisiirto, ei aliarvioi sellaista mahdollisuutta, että näillä varoilla sitten voidaan tarttua tähän pakolaiskriisiin se vaikeassa olosuhteessa. Siis siirto tänä vuonna 2017 vuoteen 18. Tätä kautta saadaan uusi siirto, ehkä hätäapua tai muuta rahoitusta, että voitaisiin kattaa nämä tarpeet ja välttämättömyydet. Sitten haluaisin käyttää kreikkaa äidinkieltäni seuraavaan kysymykseen, koska tämä on hiukan arkkaluontoinen kysymys aivan erityisesti minulle, koska olen peräisin Kyproksesta. Μοιράζομαι μαζί σας πάρα πολλές από τις ανησυχίες ilmaisitte monia ongelmia, huolenaiheita koskien Turkkia. Puhuitte esimerkiksi Turkin lehdistönvapauskysymyksestä ja ihmisoikeuksista koskien kaikkia Turkissa, mutta samanaikaisesti henkilökohtaisesti ainakin minä kuulun realistiseen ajatteluun ajattelukuntaan. Olen tällainen poliittisen realismin edustaja ja minun kokemukseni paikan päältä olen vieraillut Turkissa kolmessa eri yhteydessä. Samoin Jordanissa ja Libanonissa montakin kertaa olen käynyt ja tältä puolelta olen muodostanut oman mielipiteeni. Ja Euroopalle Turkki tietysti on päätoimija. Tällaisen johtopäätöksen olen tullut kaikkien näiden vierailujen jälkeen. Siis Turkki on tässä pakolaiskysymyksen ehdoton avain toimia. Ja jos tätä hiukan nyt kodifioitaisiin, niin me tarvitsemme heitä ja he tarvitsevat meitä. Ja koska on aivan välttämätöntä, että näissä olosuhteissa pystymme vastaamaan pääkysymykseen, ja sehän tässä on juuri tämä pakolaiskriisi, niin uskon todellakin, että olemme nyt alkaneet tämän vuoropuhelun Turkin kanssa, ja meillä on toimintasuunnitelma ja, ja Turkin pakolaisavun koordinointin väline. Ainakin näistä peruskysymyksistä on keskusteltu. Saadaan uskoakseni parempia poliittisia tuloksia, jos ollaan dialogisuhteessa eikä eristämässä ketään. Tässä tapauksessa siis viittaisin Turkkiin tai viittaan Turkkiin. Mitä tulee sitten huippukokoukseen tällä viikolla? On parempi, että en nyt tätä ala käsitellä tässä vaiheessa, koska tämä asia kuuluu neuvostolle. Tällä hetkellä, eikä meillä ole mitään ar- tuloksiakaan, joita voisimme arvioida. Tämä on prosessi, joka on meneillään ja jatkuu, eikä ole paljon yksityiskohtaisia tietojakaan. Keskustella kyllä käydään ja niitä on arvioitu, mutta mielestäni meidän pitää tehdä työtä konkreettisen tulosten pohjalta, eikä arvioida ja arvella yhtään mitään tässä vaiheessa niin kuin humanitaarista avusta vastuussa oleva komissa äh, komi, vastuukomissaari, minun täytyy sanoa, että joitakin tiettyjä konkreettisia asioita on tapahtunut Turkin suhteen, mitä tulee toimintasuunnitelmaan ja pakolaisavun koordinointivälineeseen. Komission sen Haan, joka on vastuussa naapuruuspolitiikasta, kuten te tiedätte, viime, viime, viime viikolla me ilmoitimme erilaista hankkeista, muun muassa 100 miljoonaa myönnettäisiin viralliseen ja epäviralliseen koulutukseen. Ja sitten olisi tällaisia käteiskuponkijärjestelyitä. Tämä laajentaa tätä prosessia, joka on tähän mennessä ollut varsin onnistunut ja olen nähnyt tämän äh, äh, järjestelmän toimivan Turkissa ja näimme, kuinka tyytyväisiä pakolaiset itse tähän pakolaiskuponkijärjestelmään olivat. He pystyivät säilyttämään oman itse luottamuksensa, itse kunnioituksensa ja samanaikaisesti saatiin aikaan kunnolliset suhteet heidän ja isäntävaltion välillä joten ihmiset säilyttävät kyllä ihmisarvonsa. Enkä nyt väitä, että tämä on mitenkään helppoa, vaikea prosessi todellakin itse asiassa on kyseessä. Mutta meidän täytyy olla realistisia. Meidän pitää olla realistisia, jotta voimme saadakaan konkreettisia tuloksia. Muutoin tilanne tulee huononemaan ja kaikki tulee sitten tapahtumaan niiden yksilöiden kustannuksella, jotka ovat jo nyt vaikeassa asemassa pakolaisina. Ja minua kyllä huolestuttaa tämä, koska olen komissaari, joka on vastuussa humanitaarista avusta. Minä olen kiinnostunut haavoittuvaista henkilöistä tällä hetkellä, haluan heitä auttaa, mutta samalla, jos emme voi esittää mitään käytännön ratkaisumalleja, niin varmasti syntyy tulevaisuudessa ongelmia vielä täällä EU-ssa. Meillähän on ongelmia jo oman kohesiomme suhteen täällä EU:ssa. Tähän liittyy varsin suuria uhkia kohesion tai yhteenkuuluvuuteen. Ymmärrän kyllä, mihin täällä viittasit, että tämä on varsin, nämä ovat vaikeita aikoja, ollaan eri mieltä siitä, mitä pitäisi tehdä. Jäsenvaltioiden välillä on myös suuria erimielisyyksiä, niitä on paljon, mutta uskon kuitenkin, löydämme eurooppalaisen ratkaisun loppujen lopuksi. Ja se ratkaisu tulee perustumaan eurooppalaiseen solidaarisuuteen. Ja haluaisin toistaa vielä, kuinka tär... tai oikeastaan haluaisin tukea niitä kannanottoja, jossa todettiin, että ratkaisuja ei löydy aitoja rakentamalla. Siinä olette kyllä ihan oikeassa. Ei mitään aitoja voi rakentaa. Joko onnistumme yhdessä tai sitten emme onnistu. Ja me varmasti onnistu, jos olemme hajautuneita, joten on aivan välttämätöntä, että tiedon, tieto kulkee, on yhteistä toimintaperää, vieläkin on tilaa ja onnistumiselle ja eri mahdollisuuksille. Yritetään olla optimistisia, mutta samanaikaisesti meidän pitää olla sitkeinä ja tiukkoina ja etsiä tätä yhteistä Euroopasta ratkaisua. Pelkään, että mitään muuta ratkaisua ei yksinkertaisesti ole. Vielä lisäksi haluaisin toistaa sen, että ei missään olosuhteissa komissio ei aio heikentää sisäisen siirron järjestelmää. Se on todella perustavoite, jonka olemme asettaneet. Ja seuraavan huippukokouksen jälkeen, kun olemme saaneet konkreettisia tuloksia, silloin voimme laajentaa sisäisen siirron ohjelmaa. Se seikkaa, että tähän mennessä asiat eivät ole sujuneet tiettyjen suuntaviivojen pohjalta, joita on kuitenkin laadittu, niin se on ihan totta. Ei ole toimittu suunnitelmien valossa mukaisesti, se pitää nyt tässä vain hyväksyä ja myöntää. Mutta toivon, että huippukokouksen jälkeen on tilaisuus uudelleen tarkastella asioita ja myös täytäntöönpanoa panna kaikki niin kuin pitäisikin, siis sisä, sisäiset siirrot. Edelleen haluaisin ottaa esille kysymyksiä, jotka liittyvät kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen ja Geneven yleissopimukseen. Tapasin Filippo Grandin viime viikolla Strasburgissa ja me keskustelimme laajalti eri asioista – aivan erityisesti kysymykset koskevat häntä UNCHRn johtajana. Ja me jaoimme samat huolet koskien pakolaisia ja yks, muita yksilöitä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, mutta samanaikaisesti olimme samoilla linjoilla sen suhteen, että ratkaisuja kyllä on olemassa – voidaan toimia sitä kautta, toteutetaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta käytännössä ja vielä se seikka, että tämä kaikki on mahdollista. Voidaan hoitaa sisäiset siirrot, uudelleen sijoittaminen se on mahdollista. Meidän pitää korostaa näiden periaatteiden merkitystä ja toimia kansainvälisen humanitaarisen lain kautta. Ratkaisuja kyllä on. Haluan vielä toistaa, siis ratkaisumalleja on. Ei pidä mennä siihen ansaan, että ruvetaan kuvittelemaan, että ratkaisumalleja ei ole, koska loppujen lopuksi silloin emme pysty palvelemaan, auttamaan heitä, jotka nyt apua tarvitsevat. Pakolaiset odottavat meiltä ratkaisuja. He eivät odota keskusteluja, jatkuvia pitkittyneitä keskusteluja, jotka ovat juridisia luonteeltaan. Eivät he halua, että uuvumme tässä vallan tai äh, väsytämme itsemme menemällä monimutkaisen juridisen yksityiskohtaisuuksiin. Hehän haluavat välittömiä ratkaisuja heille ja heidän lapsilleen. Mitä tulee sitten Kreikan projekteihin ja valmisteluihin, joita on tehty? Niin kuin sanoin, keskustelut Kreikan hallituksen ja Kreikan pääministerin kanssa on käyty ja sitten sekä komissio että pääministerikin tunnustivat selvästi sen, että on muitakin eurooppalaisia rahastoja, joita voidaan käyttää. Ja näin voitaisiin perustaa välttämättömiä pakolaisleirejä. Ja sitten humanitaariset vaarat voidaan välittää suoraan tähän ja humanitaarisia varoja voidaan kanavoida eri suuntiin, jotta voidaan auttaa eri ohjelmissa, joita on perustettu Kreikan hallituksen kanssa. Tämä on tehty selväksi, ei ole mitään esteitä tälle. Sitten kysymykseen, joka tuli Rova Himenesiltä koskien erityisohjelmia naisille. Naiset todellakin ovat äärimmäisen haavoittuvaisia ja kärsivät lukuista eri ongelmista. Humanitaarisia järjestöjä on olemassa, jotka toimivat Kreikassa ja jotka keskittyvät juuri heihin. Ja sitten silloin käyttämään englantia. Ja Nämä tässä on saatu myös konkreettisia tuloksia, kun on haavoittuvaa väestöryhmää, naisia ja lapsia. Okay, just uh, about the legal base. Oikeudesta perustasta vielä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, erityisesti live-valiokunnan puheenjohtajalle. 122 artikla mahdollistaa sen, että EU voi toimia solidaisuuden hengessä ja tarttua pakolaisten perustarpeisiin unionin sisällä. Ja tietenkin tätä kautta voidaan vähentää taloudellista vaikutusta, joita syntyy jäsenvaltiossa tapahtuneista katastrofeista. Näin voimme reagoida nopeasti ja täytäntöön panna hätäapua kumppanijärjestöjen kautta ja olemme jo valin, valitsemme tämän kyseisen artiklan. At the same time, Samaan aikaan katsomme, että kaikkein tärkein huolemme on se, että nopeasti voidaan reagoida hätätapauksiin, hätätilanteisiin. Mikäli olisimme valinneet erilaisen oikeusperustan, niin siinä tapauksessa uskon, että olisimme aliarvioineet tämän merkittävän tavoitteen ja minä olisin tehnyt sille oikeutta. Nyt on kyse todellisesta, kiireellisestä asiasta, hätätapauksesta. tapauksesta. Tämä on tärkeintä tässä. Olin itsekin parlamentaarikko pitkään ja olin tämänkin parlamentin jäsen. Ja vahvasti uskon, että on erittäin tärkeää kunnioittaa ja puolustaa Euroopan parlamentin roolia. Uskon, että Tämän artiklan käyttäminen tarjoaa meille sellaisen elementin, jonka pohjalta voidaan toimia hyvin nopeasti, mutta samanaikaisesti varmistamme suhteemme kahden toimielimen välillä Euroopan unionissa. Okay, Kiitoksia paljon komission jäsenelle siitä, että vastasi näihin kysymyksiin. Valiokunnan jäsenet olivat huolissaan syksyllä siitä, että tällaista välinettä ei ollut. Nyt hienoa, että se ollaan saamassa. Haluamme olla mukana tässä prosessissa. Kenties myöhemmin tämän vuoden aikana voimme kutsua teidät paikan päälle kertomaan naisten ohjelmista ja naisten projekteista ja siitä, mitä on saatu käytännössä aikaan. Tämä olisi hyödyllistä. Cloud, haluatko sinä nyt sanoa jotakin tähän väliin. Voisin vain kiittää Linda ja kehitysvaliokuntaa. Tämä oli hieno kokous. Kiitos siitä. Hyvät kollegat, nyt tämä kahden valiokunnan yhteiskokous päättyy ja annan komission jäsenelle hetken aikaa poistua sitten. Kehitysvaliokunta jatkaa työtään ja live-valiokunta voi sillä välin kerätä kimpsunsia ja kampsunsia poistua. Okay, colleagues, I don't want to, I don't want to get... Hyvät kollegat, nyt en halua jäädä liikaa jälkeen aikataulusta, joten nyt täytyy jatkaa. Ihmiset, jotka poistuvat, poistukot hiljaa niin, että kaikki voivat asettua paikoilleen, koska nyt on vuorossa tärkeä asia esityslistalla kohta kuusi, uusi eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia. Valiokunnassa me olemme puhuneet hyvinkin paljon kehityspolitiikan edellytyksistä ja kaikkein tärkein niistä on johdonmukainen kauppapolitiikka. Komission toimittajat asiakirjan. Toivon, että luette sen komission kauppaa koskevassa asiakirjassa on paljon hienoja asioita. Kestävyys toimitusketjuksessa olen myöskin puheenjohtajan epävirallisessa kauppaa kestävässä työryhmässä. Siinä on puhuttu oikeudenmukaisesta kaupasta, fair tradeista ja kestävyyskriteereistä. Muutenkin on erittäin tärkeää, että me nyt työstämme tätä mietintöä. Esittelijä edustaja Sara Dill on pyytänyt, että tästä äänestettäisiin ensi, ensimmäisenä asiana huomisaamuna kello yhdeksän. Toivon mukaan kollegat tähän suostuvat. Kello yhdeksältä tästä asiasta äänestetään. Sopiiko tämä kaikille? Hyvä, ei mitään ongelmaa. Yhdeksältä tästä äänestetään huomisaamuna. 64 tarkistusta on saatu tähän tekstiin. Monet, äh, hyvin monia tarkistuksia, suurimmat tarkistuksia näin lyhyen tekstiin, mutta osoitan, että uskon, että tämä on osoitus siitä, miten tärkeä tämä teksti on. Annan nyt puheenvuoron edustaja Zaradillille. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. I will be very... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoja ja avustajia, erityisesti kaikkia varjoesittelijöitä, jotka osallistuivat neuvotteluihin. Kun keskusteltiin kompromissista, meillä oli erittäin hyvää keskustelua ja näin ollen tai keskustelua käytiin myös sähköpostitse. Toivon, että olemme nyt löytäneet yhteistä pohjaa. Meillä on nyt seitsemän kompromissitarkistusta, toivottavasti ne saavat tukea enemmistöltä valiokunnassa. On ihan luonnollista ja ymmärrettävää, että kaikki eivät ole tässä tyytyväisiä ja muitakin tarkistuksia tulee joistakin ryhmistä, mutta tällaista elämää on. Kaikkia ei voida aina tehdä tyytyväiseksi, mutta uskon, että kuitenkin perusperiaatteista löytyi yhteistä ymmärrystä. Ehkä vain yksi erityiskommentti so, yritysten yhteiskuntavastuusta. Siitä käytiin vilkasta keskustelua. Haluaisin selventää siitä muutamia asioita. Oman ryhmäni kannalta me tietenkin puolamme yritysten yhteiskunnallista vastuuta, mutta onko se sitten pakollista vai vapaaehtoista luonteeltaan, niin puolemme todellakin tällaista vapaaehtoista lähestymistapaa. Yritykset, jotka toimivat kehitysmaissa, uskomme, että ne jo nyt hyväksyvät ja jatkossa tulevat hyväksymään yhä kestävämpiä, vastuullisempia yritystoimintamalleja, mutta tämän kaiken pitää kuitenkin pysyä vapaaehtoisena ja Tätä tarvitaan suurempaa yritysavoimuutta ja korruption vastaista toimintaa. Uskomme, että jos otetaan tällaisia lakisääteisiä pakollisia säädöksiä, niin se vain lisää kustannuksia ja byrokratiaa yritys, yritysten niskaan ja tämä tulee olemaan myös huomattava taakka pk-yrityksille, joten uskon, että tässäkin asiassa, joka ehkä oli kaikkein puhutuin aihe, niin löysimme kuitenkin hyviä kompromisseja ja tämä kompromissi kolme on myös varsin tasapainoinen. Tämä tässä minulta selvennykseksi. Muutoin haluan vielä kiittää kaikkia, jotka osallistuivat neuvotteluihin ja toivon, että voimme lähettää vahvan, selkeän DV-tekstin vastuuvaliokuntaan huomeisen äänestyksen jälkeen. Ja toivottavasti valiokunta antaa vahvan tukensa. Kiitos. Um, Rubik for... Edustaja Rubik kansanpuolesta ja Pereira hänen jälkeensä ja Maria Hoibuh jo toistaiseksi listalla, niin Paul, anna palaa. Kiitoksia ensinnäkin. Kiitoksia edustaja Saradilille. Varjoesittelijöiden kokouksessa hän hoiti asiaa erittäin hyvin. Uskon, että kompromissitarkistukset, jotka saatiin aikaan, ovat tarkoituksenmukaisia. mukaisia Näiden kautta saamme tasapainoisen tekstin aikaan, erityisestikin sellaisensa kehityspolitiikan tärkeät seikat ovat huomioon otetuiksi. Meidän kannaltamme katsottuna on erittäin tärkeää, että puiteolosuhteet luodaan asianmukaiseksi VTOnkin kannalta katsottuna niin, että kaupan helpotukset varsinkin pieniin yrityksiin pitäisi saada kohdistettua kehitysmaissa pitäisi luoda sellaiset olosuhteet, että kehityspolitiikan tavoitteet voivat toteutua. Uusi teknologia näyttää myöskin tärkeää roolia yhteistyössä. Varsinkin internet tarjoaa kehitysmaiden ihmisille lukuisia mahdollisuuksia. Tietystikin olemassa eroja. Uskon, että kehitysmaissa hyvinvointia täytyy voida saada luotua kaikille. Tämä toimii vain ja ainoastaan mikäli oikeuslaitos toimii asianmukaisesti. Näiden maiden hallinnosta kapasiteettia täytyy parantaa ja korruptiota pyrkiä estämään. Ja samalla täytyy voida edistää investointeja. Ja täytyy olla varma siitä, että on investointeja tekee, tuossa maassa investoinnin tulevaisuus. Olosuhteet täytyy saattaa kuntoon. Olen iloinen siitä, että Mietintö on nyt suuri edistys eteenpäin, suuri edistysaskel. Kiittäisin tässä kollegoita varjoesittelijöitä, koska hyvässä yhteistyön hengessä tätä asiaa vietiin eteenpäin. Kiitos siitä. Um, thank you. Uh... Kiitoksia. Petros Silva Pereira seuraavaksi. Obrigado, senhor presidente. Eu queria também... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä kollega Saradilja loistavasta yhteistyöstä, jonka myötä on päästy kompromissitarkistuksiin, jotka puolestaan antavat meille hyödyllisen lausunnon meidän omalle valiokunnallemme. Se on tärkeä panos, koska mehän puhumme tässä kauppastrategioista, kehitysstrategiasta EU:ssa tuleville vuosille. Ja me puhumme myös mikä on meidän valiokuntamme asenne tähän mainittuun kaupalliseen strategiaan. Meidän tehtävämme on korostaa kehitysaspekteja tässä strategiassa, taata myös poliitikkojen yhteneväisyys ja miten ne niveltyisivät hyvin toisiinsa ja miten tämä politiikka niveltyy agendaan 2030. Komissio on antanut myönteistä signaalia esitellessään oman strategiansa, mutta meidän täytyy kuitenkin pystyä takaamaan, että se mikä löytyy tästä strategia-asiakirjasta vastaa myös jatkossa sitten konkretiaa, eli toimiin ryhdytään. SD-ryhmä painottaa aivan erityisesti kolmea kohtaa, jotka ottaisin nyt mielelläni esille. Ensimmäinen kohta sen mukaan kaikki EUn omaamat instrumentit, kaikki kaupalliset instrumentit, joita EUlla on käytössä, niiden pitäisi olla yhteneväisiä kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja sen lisäksi niiden pitää pystyä edistämään aktiivisesti inklusiivista kasvua kehittyvissä maissa – tämä tapahtuisi arvioinnin avulla, vakavasti otettavan tutkimuksen avulla, ja pitää tutkia kaikkien kaupallisten välineiden vaikutusta, ei ainoastaan niiden välineiden vaikutusta, joista on sovittu EUn ja kehittyvien maiden välillä, vaan pitää myös analysoida, mitkä ovat vaikutukset kolmansissa maissa ne, jotka ovat erittäin hyvässä kehitysvaiheessa, pitäisi arvioida niitä sopimuksia, joita on myös solmittu kehittyneempien maiden kanssa. Me haluamme koristaa, että nämä kauppasopimukset voivat vaikuttaa merkittävässä määrin kehitysprosessiin sillä ehdolla, että kaksi kriteeriä täyttyvät, kaksi ehtoa täytetään. Pitää puhua kestävästä kehityksestä näissä sopimuksissa, ei vain otsikoissa, vaan puhuttaisiin niistä selkeiden tavoitteiden ja kunnia, selkeiden ja kunnianhimoisten tavoitteiden kanssa. Ajattelen tässä ympäristöä, ihmisoikeuksia, sukupuolten välistä tasa-arvoa esimerkkeinä. Me haluamme myös korostaa mm, ja Tämähän löytyy kompromissitarkistuksista. Korostaa sitä, että komission strategiassa ei puhuta kotonuukauden loppumisesta vuonna 2020. Eli parlamentin näytyy nyt muistuttaa komissiota siitä tosiasta, että että vuoropuhelu- ja konsultaatioprosessi AKT-mai kanssa kotonuun sopimuksen jälkeisenä aikakautena. Niin tällä pitäisi olla oma sille kuuluva rooli. Myönteinen rooli kotonuun sopimuksen jälkeisellä aikakaudella ja siihen liittyvässä kokonaiskontekstissa. Tämän viestin me haluamme välittää komissiolle – Tämä pitää näkyä siis tarkistuksissa, joita olemme laatineet hyvin menestyksellisesti esittelijän kanssa. Ja me to- tulemme äänestämään niistä. Um, Meillä on kotonon sopimus, mutta yksi osa komissiota ei ota huomioon siitä, mitä toinen komissio tekee. Tässä on hieman johdonmukaisena puoletta edustaja Väyrynen. Going to speak Finnish. Äh, arvoisa puheenjohtaja, äh, minun mielestäni kollega Sahradilin lausuntoluonnos oli niin hyvä, että en tehnyt siihen yhtään muutosehdotusta. Olisin voinut sen sellaisenaan hyväksyä. ALDE-ryhmästä kuitenkin Louis Michel on tehnyt muutamia muutosehdotuksia ja ne on otettu tyydyttävästi kompromissi teksteissä huomioon. Muutosehdotuksia on tullut yli 60 ja Kyllä ne ovat kauttaaltaan parantaneet tätä alkuperäistä luonnosta. Voin oman ryhmäni puolesta ilmoittaa, että hyväksymme kompromissit ja äänestämme sitten muissa kohdissa oman, oman harkintamme mukaan. Kiitoksia kollegat Sahradille hyvästä yhteistyöstä tämän lausunnon käsittelemisessä. Maria Hoibuk. Maria Hoibuk. <coughs> ja, herzlich. Kiitoksia paljon omaltakin osaltani. Kiitoksia myöskin erittäin hyvästä ilmapiiristä, joka valitsi neuvotteluiden yhteydessä. Neuvottelut olivat äh, hyvin vilkkaat ja ilmapiiri oli hyvä. Tietystikin meille vihreille tämä on erittäin tärkeä asiakirja, koska kaupapolitiikka on hyvin laaja vaikutuksiltaan, ja tämä vaikuttaa myöskin erityisesti maailman vähiten kehittyneisiin maihin. Haluaisin nyt kertoa, mikä meidän peruslinjauksemme tässä kysymyksessä on. Loppujen lopuksi sitten äänestyksinkin tämä heijastuu. Yhtäältä katsomme, että kaupan vapauttaminen sinänsä on asia, johon suhtaudumme lähinnä kriittisesti. Siihen liittyy paljon mahdollisia riskejä ja kielteisiä vaikutuksia, joita koituu kaupan vapauttamisesta, ja nämä kielteiset vaikutukset pitäisi ottaa paremmin huomioon. Ei ole mitään automatiikkaa siinä, että kaupan vapauttaminen ja köyhyyden vastainen taistelu ja sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuuden poisto kulkisivat käsi kädessä. Ei tämä kaikki toteudu sillä, että avataan pelkästään markkinat. Useassa ot, usean otteeseen on todettu, että maa voi hyötyä kaupan vapauttamisesta vain vain ainoastaan sitten, kun se on hyvin hitaasti voinut mukautua kaupan avaamiseen ja se ole itse pystynyt sopeutumaan ja kasvamaan ja sen oma kapasiteetti on parantunut. Liberisointi jo sinänsä ei ole sinänsä vielä suoraan hyödytä ihmisiä välttämättä. Ihmisoikeudet täytyisi asettaa tärkeämpään asemaan kuin kauppa- ja investointisopimukset. Ihmisoikeuksien pitäisi olla kaikkein ylimmässä asemassa Hyvin paljon poliittista johdonmukaisuutta tarvittaisiin tässä suhteessa tähänkin valiokuntaan. Meidän pitäisi toimia poliittisesti johdonmukaisella tavalla. Tätä voidaan arvioida työnormit, ympäristönormit ja tehokas tukimekanismi järjestely ovat tar- tarpeellisia. Myös yritysten yhteiskuntaa vastaan ja huolellisuus on varovaisuusperiaate koko tuotantoketjun yhteydessä pitäisi ottaa tärkeän asemaan EUn kauppainvestointisopimuksissa. Tätä osa pitäisi vahvistaa näissä sopimuksissa. Tässäkin kohtaa jäsenvaltioiden pitäisi sitovasti ottaa käyttöön huolisuusvarovaisuusperiaate niin, että ei mitään vapaaehtoista järjestelmää käyttää, vaan pakollinen sellainen. Mitä sitten taudelliseen yhteistyöhön ja yhteistyösopimuksiin tulee, kauppainvestointisopimuksiinkin. Meidän täytyy tässäkin pohtia seuraamuksia ja voida mitata niitä. Tässäkin tarvitaan poliittista seuraamukaisuutta. Ei käy päinsä, että teoreettisesti käsitellään asiasta. Pikemminkin jälkikäteen täytyy voida katsoa, mitä vaikutuksia käytännössä on syntynyt sopimuksista. Ja nämä asiat täytyy pitää, eri asiat täytyy pitää erillään toisistaan niin, että vaikutusten arviointi on helpompaa. Tämä, tämä vain muutama osviitta meidän peruslinjauksestamme. Olemme tehneet joitakin tarkistuksia tähän tekstin ja tämän linjauksen mukaisesti huomenna sitten äänestämme. Thank you. Now go- Kiitoksia. Komission puolelta, kaupan pääosastolta. Tradeista on siellä joku paikalla. Olisi hienoa, mikäli hän voisi nyt vastata kollegoiden kommentteihin kysymyksiä ei esitetty, mutta kenties täällä mainittiin kotonun sopimuksen maininta, että se puuttui täällä, mutta ehkä se saadaan tarkistusvaiheessa vielä mukaan sitten, kun lausunto hyväksytään. Ja ehkä tämä otetaan vastuuvaliokunnassakin esiin. Edustaja Zaradil, haluatteko sanoa jotakin tähän päätteeksi? Thank you very much and I'm Hei Ei ollenkaan. Odot, odottelen tässä vain huomista äänestystä. Äänestämme tämän mietinnön kanssa huomisaamuna kello yhdeksältä, kun äänestykset alkavat. Kiitoksia erinomaisesta yhteistyöstä ja kiitoksia myöskin henkilöstö, joka laati nämä kompromissitarkistukset. Selvä, nyt siirrymme kohtaan seitsemän. Kyse on rauhan operaatioista, EUn yhteistyöstä YK ja Afrikan unionin kanssa. Keskustelemme tänään tarkistuksista tähän lausuntoon, joka on tämän ulkoasian valikunnan, joka on vastuuvaliokunta. Ja varsinkin sen alivaliokunta, joka vastaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Joten esittelemme on edustaja Väyrynen. Siden esittelijä Van Orden ei päässyt tänään paikalle, mutta paikalla on varmaan joku, joka voi viettää viestiä eteenpäin, koska tätähän laaditaan yhdessä Seden kanssa tätä mietintä. Artiklan 54 mukaisesti työjärjestyksessä. Kyse on valikuntayhteistyömenettelystä. Paavo, sinun tänään, sinähän sinä oletkin Paavo. Sinulla on tänään kaksi seuraavaa mietintöä, sinun on paljon töitä, mutta aloitan näistä rauhanoperaatioista. Tämä on erittäin tärkeä asia, kun on nähty, mitä on tapahtunut Afrikassa viime aikoina ja mitä eilenkin tapahtui. Norsunluurannikolla, kun ihmisten kimppuun hyökättiin. Puheenjohtaja, Tämä herra van Ordenin äh, raportti tietysti keskittyy itse äh, rauhanturvatoimintaan, tähän toiminnan sotilaalliseen puoleen tässä lausuntoluonnoksessa, jonka laadin kehitysvaliokuntaa varten keskityin kehityspolitiikkaan ja samoin myös ne kollegat, jotka tekivät muutosehdotuksia, painottivat näitä ehdotuksiaan tähän. Äh, olemme laatineet kolme kompromissiehdotusta jotka näyttävät laajalti tyydyttävän eri poliittisia ryhmiä. kaikilla näyttää olevan pyrkimyksenä nähdä rauhanturvatoiminta osana laajempaa kokonaisuutta jossa kehityspolitiikalla ja humanitaarisella toiminnalla on suuri merkitys. Meidän täytyy pyrkiä ennaltaehkäisemään sotilaallisten kriisien syntymistä. Siinä kehitysyhteistyöllä ja humanitaarisella avulla on suuri merkitys. Sitten kun syntyy kriisejä, joita joudutaan operaation, kriisihallintaoperaatioiden kautta hoitamaan, on tärkeää, että rinnalla toteutetaan myös kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun projekteja. Ja sitten kun sotilaallinen konflikti on saatu ohi eh, päättymään, täytyy kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun keinoin pyrkiä turvaamaan sen, se, että tämä rauhan tila kestää ja että siitä päästään toteuttamaan myönteistä kehitystä. Rahoituksen suhteen on tietysti jonkin verran näkemyseroja. Jotkut haluaisivat ehkä nähdä myös rauhanturvaoperaatiot osana kehityspolitiikkaa niin, että voitaisiin käyttää kehitysyhteistyövaroja – niiden rahoittamiseen. Toiset haluavat pitää tiukemmin rajalinjan niin, että eh, rauhanturvatoiminnalla olisi erillinen rahoitus. Eh, kompromissit ilmeisesti tyydyttävät nyt laajalti eri poliittisia ryhmiä ja toivon, että tämän pohjalta me huomisissa äänestyksissä voimme sitten eh, saavuttaa laajalla enemmistöllä yhteisymmärryksen ja hyväksyä tämän, tämän lausunnon opiniooni. Kiitoksia. Thank you. I have Mr. Venta down to take the floor. Edustaja Venta seuraavana, olkaa hyvä. Mr. Uh, because Mr. Zeller is not able to attend. Kiitoksia, koska äh, kollegani ei pääse nyt paikalle, niin minä esitän joitakin kommentteja operaatioista. EPP nimissä. Kiitän esittelijää tai lausunlaatia hyvästä e- esity- työnteosta ja tässä otettiin kompromississa meidän ehdotuksemme huomioon erityisesti tämä olennainen yhteys rauhan, turvallisuuden ja kehityksen välillä, parempi koordinaatio EUn ulkoisten välineiden välillä, samoin tarve suuremmalle vastuulle Afrikan kumppaneidemme puolelta. Edelleen puolellamme konfliktien huomioimista rauhanturvatoiminnoissa, toiminnoissa, että tartuttaisiin epävakauden perussyihin. eu toiminnassa pitäisi keskittyä hyvään hallintotapaan, valmiuksien rakentamiseen, perusoikeuksien kunnioittamiseen. Tämä koskee myös sotilastahojen mukana oloon tarvittaessa. Toivottavasti Tämä lähestymistapa näkyy tekstissä, joka huomenna hyväksytään. Kiitoksia vielä ja onnittelut. Kiitoksia paljon. kukaan muu puheenvuoroa tähän asiaan? Eli haluan niin ulkosuhdehallinnosta on, on tässä on Vilja Longa paikalla the, the compromise amendment. Emme ole nähneet näitä kompromissiehdotuksia vielä, joten emme pysty tässä vaiheessa siis kommentoimaan. We can, we can, um, you have the original amendment, so of course. Okay. Pignon siinä tapauksessa komission puolelta. Haluatteko sanoa tekin DG Defcon puolesta? No, no further comments from our side. Kiitoksia. Ei enää mitään lisäkommentteja minulta. It looks like it's going to be... Hyvä. Näyttää siltä, että tämä asia menee nopeasti ja juohevasti eteenpäin. Äänestämme tästäkin huomisaamuna. Lähetämme kommentit AFET-valiokunnalle. Kiitos paljon. Siirrymme sitten seuraavaan mietintöönne, edustaja Väyrynen. Kyse on suositus YK yleiskokoukselle. Ulkoasian valiokunta on vastuvaliokunta suosituksemme, jotka liittyvät YK yleiskokoukseen – Tähän on tullut 14 tarkistusta tähän edustaja Väyrysen lausuntoon. Äh, halusin mielelläni olla laatimassa lausuntoa tästä raportista sen vuoksi, että jokin aika sitten ulkoasiavaliokunnassa käsiteltiin ja aikanaan täysistunnossa hyväksyttiin minun oma aloiteraporttini koskien Euroopan unionin roolia yhdistyneissä kansakunnissa. Tämä lausuntoluonnos perustuu tuohon itse laatimaani raporttiin. Sehän oli enemmän pitkän aikavälin ja periaatteellinen raportti. Se, mitä nyt käsittelemme, on vuotuinen eh, Euroopan parlamentin eh, kannanotto tulevaan YK yleiskokouksen istuntoon. Eh, pieniä ongelmia jälleen aiheutti kysymys siitä, voimmeko me pitää tavoitteena sitä, että YK on talous- ja sosiaalineuvoston ekosokin eh, toimintaa pyrittäisiin kehittämään kestävän kehityksen neuvostoksi. Eh, kun minun eh, raporttiani ulkoasianvaliokunnassa käsiteltiin, niin silloin kehitysvaliokunta antoi siitä lausunnon ja olin yllättynyt ja pahoillani siitä, että valiokunta ei tukenut ajatusta kestävän kehityksen neuvoston aikaansaamisesta. Kuitenkin ulkoasianvaliokunnassa me kykenimme neuvottelemaan ja sopimaan siitä, että tavoitteena olisi tällainen muutos, jossa YK on turvallisuusneuvoston rinnalla olisi kestävän kehityksen neuvosto, joka käsittelisi muita YK on puitteissa käsiteltäviä asioita. Oletin, että nyt kun kerran ulkoasianvaliokunnan käsittelyn pohjalta täysistunnossa tämä tuli hyväksytyksi, niin nyt kehitysvaliokunta sen hyväksyisi. Mutta kävi ilmi, että ainakaan PPEn edustajat, kollega Preda ja, ja, ja Stier eivät tätä, tätä hyväksyneet. Tein nyt viime hetken kompromissiesityksen, jossa esitin kokonaan poistettavaksi maininnan ekosokista. Se olisi muodotonta, että me siitä jotakin lausuisimme, jos kerran emme ole valmiit esittämään sen kehittämistä kestävän kehityksen neuvostoksi, niin että huomisessa äänestyksessä on sitten viime hetken kompromissiesitys, jossa itse asiassa esitän ykköskappaleen eh, kollega Preedan esittämässä muodossa ja olen vetänyt takaisin oman alkuperäisen ehdotukseni kokonaan. Toivon, että valiokunta joskus tästä kävisi keskustelua, koska minun järkeni mukaan tässä valiokunnassa pitäisi olla suurempi kannatus kestävän kehityksen neuvostolle kuin ulkoasianvaliokunnassa, jos se kuitenkin saatiin jo kertaalleen hyväksytyksi. Että ilmeisesti me huomenna voimme tämän suurella yksimielisyydellä hyväksyä. Muutosehdotukset, joita edustajat ovat tehneet, olivat hyviä ja ovat parantaneet kyllä tätä lausuntoa. Kiitos. Thank you. You're right to talk about the importance. Kiitos. Olet aivan oikeassa, kun puhut YK on yleiskokouksen merkityksestä näinä aikoina, jolloin kestävän kehityksen tavoitteet ollaan pistämässä täytäntöön. Ja lisäksi toimii tämä korkean tason foorumi. Edustaja Venta. On behalf of Mr. Kiitoksia herra Predan nimissä. Haluaisin kertoa, mikä hänen kantansa tähän lausuntoon on. sekin Preda halusi onnitella herra Väyrystä tämän lausunnon laatimisesta ja hänen yhteistyöhalukkuudestaan silloin, kun kompromisseja tehtiin kohtaan yksi. Preda on kiitollinen myöskin siitä, että esittely hyväksyy sen, että tässä painotetaan enemmän muutoksia, joita tarvitaan YK, jotta se voi pistää paremmin täytäntöön ke- kestävyystavoitteita ja kehitystavoitteita ja kestävän kehityksen ajatus tähän liittyy. Kansanpuolelta on katsottuna on erittäin tärkeää, että pidämme kiinni siitä, että Agenda 2030 toteutetaan 71. YK yleiskokouksessa täytyy varmistaa, että tehdään kunnianhimoisia sitoumuksia sen puolesta, että tavoitteisiin pyritään ja luodaan vahva pohja indikaattoreille ja lisäedistyksiä tarkistuksessa viisi, jonka Stiira kansanpuolen koordinaattori teki. On tärkeää, että EU on johdonmukainen, kun se pistää täytäntöön Agenda 23 tavoitteita korkean tason poliittisella foorumilla. Siihen täytyy ottaa tässä johtajan rooli. Ja parempi yhteys rauhan ja turvallisuuden ja kehityksen välille tarvitaan myöskin YK kokouksessa. Ja tämä heijastuu myöskin, heijastuu myöskin tarkistuksiin poliittisen johdonmukaisen osalta kehityspolitiikkaan pysyvänä esittäjänä Peritä katsoo, että YK rakenteiden kautta pitäisi pystyä vahvistamaan rauhan. YK täysistunto syyskuussa käsitteli pakolaisvirtoja, tai käsitteli pakolaisvirtoja. Preda katsoo, että sillä pitäisi keskittyä maahanmuuton perinnäisiin syyntiin, syihin, köyhyyteen, sosiaaliseen erilaisuuteen, koulutuksen puutteeseen, ihmisoikeuksien loukkaamiseen ja epävakauteen. Kiitos. Thank you very much. I don't see any other... Kiitos, en kollegat pyytäneet puheenvuoroa tähän yhteyteen. Ellei näin ole, niin sen tapauksessa joko komissio tai ulkosuudenhallinto voi sanoa jotakin. Oliko komissio sanoa jotakin? Ei. No, sen tapauksessa Herra Väyrynen uskon, että koko valikunta tukee teidän niin Kiitoksia paljon tästäkin äänestän huomisaamuna yhdeksän jälkeen. Kiitoksia paljon. Hyvät kollegat, nyt voimme siirtyä nopeasti eteenpäin. Nyt varjoisit jätti sisällä nopeasti kohottua päätelkästelmän kohtaa yhdeksän. Kysyn tärkeästä asiasta uudesta kumppanista ja terveyturvallisuuden parantamiseksi. Suuri yleinen kiinnostus kohdistuu juuri tähän aiheeseen. Nyt on kyse ensimmäistä näkemysten vaihdosta mietinnön ja tarkistusten osalta, jotka edustaja Hoibuh on laatinut. Joulukuussa järjestettiin kuuleminen tästä aiheesta. Siellä kuulemme eri kannanottoja. Ensinnäkin kokouksessa tästä sitä puhuttiin, joten tarkistuksia on tehty 150. Mä osoittaa, kuinka sitoutuneita kollegat ovat tämän asian käsittelyn. Ja puheenvuoron saa Maria Hoibuh. Ja kollegat voivat varmaan varoittaa siitä, että koko on nyt hieman nopeammin ja varjoesittäjät pitäisi todellakin nyt saada paikalle. Linda. Kiitoksia paljon Linda. Siellä puhuit aivan tosia, tosiasioita, totuuden sanoja. Tämä mietintö minulle lähellä sydäntäni, koska kyse on ravitsemuksesta, ruoasta. Kollegani maanviljelijät kaikkialla maailmassa pitää tätä tärkeänä asiana. Vihreät vaativat tämän mietinnön siksi itselleen. Tarkastuksia on tullut paljon. Kompromissien laatiminen ei ollut ollenkaan helppoa, kun pyrimme aikaansaamaan tasapainon. Onnistuimme kuitenkin kompromissien laadinnassa. Nyt haluaisin lämpimästi kiittää varjoesittelijöitä sitten kun he mahdollisesti jossakin vaiheessa tulevat paikalle. Muutama seikka, jotka olisin poinnita poimia esiin. Haluaisin muistuttaa siitä, että uusi liittouma uudistusten aikansaamiseksi kansallisessa politiikassa kussakin maassa on problemaattinen asia, koska sitten kun on muutettu lakeja, ei nopeasti enää voida ottaa takapakkia. Siksi tässä pitäisi olla hieman varovainen, eikä kiirehtiä kiirehtiä asiassa. Toisaalta haluaisin poimia toisen asian esiin maan saanti, maan käyttömahdollisuus ja maan omistuksen varmistaminen ja toinen seikka siementen saanti ja biologinen monimuotoisuus. Ensinnäkin maan käyttömahdollisuus, maan saanti ja omistuksen varmistaminen. Haluaisin varoittaa hieman siitä, että olemme keskittyneet tässä vain perus tämän maan omistukseen ja asiakirjoihin, jotka tämän omistuksen osoittavat. Varsinkin pienviljelijät ja naiset usein ovat sellaisessa tilanteessa, että heidän maanomistustaan ei ole tunnustettu ja he ovat eriarvoisessa asemassa. On tehty monia tutkimuksia, jotka keskittyvät omistuksen osoittamiseen Maailmanpankki, Oxfordin yliopisto ja YK Habitat ovat tätä pohtineet. Erinen erityisesittely, joka liittyy YK elintarvikkeet tai ruokaoikeuksiin, on hienolla tavalla tätä käsitellyt ja mainittu kolme syytä, miksi maan omistamisen todistaminen tai osoittaminen ei ole yleislääke kaikkiin ongelmat, jotka liittyvät maanomistamiseen ja ongelmia, joita ihmisiä paikan päällä on. Ensinnäkin logiikkana on se, että maan omistamisen osoittaminen äh, mahdollistaisi lisään maan saannin. Kuitenkin väestön köyhimmät osat ovat tässä ikävässä asemassa, koska tämä johtaa siihen, että lisääntyvää, maan maankauppa vilkastuu ja maasta tulee myyntitavaraa ja hinnat nousevat. Tämä osoittaa syrjäytymiseen ja epävarmuuteen maanomistamisen suhteen. Nämä maanomistustodistukset ovat kalliita. lisää varoja tarvittaisiin, jotta tie, tiedonsaantia voitaisiin parantaa ja parantaa tietoa menettelystä pitäisi saada Nämä lupamenettelyt tai kamistusmenettelyt ovat köyhempien kannalta liian vaikeita, liian kalliita, eikä niitä aina edes ole. Ei ole varaa maksaa myöskään maaveroa sitten, kun he ovat maan ostaneet tai ottaneet lainaa maan ostamiseksi. He eivät pysty maksamaan sitten lainaa välttämättä takaisin. Ja heidät sitten ajetaan pois siltä maatilkulta, jonka ovat onnistuneet ostamaan. Ja tämä lisää epävarmuutta. Joten tässä ei pitäisi vain ainoastaan tuijottaa maanomistusta ja sitä, kuinka sen voi todistaa. Maan omistamisen osoittaminen ja maarekisterimerkinnät lisäävät eriarvoisuutta pikemminkin. Näin Oxfordissa tehty tutkimus osoittaa. Siitä syystä uskon, että meidän pitäisi olla tässä hyvin varovaisia, mitä ulkomaalaisiin investointeihin tulee. Kun he tulevat maahan, spekulointi lisääntyy ja maa keskittyy yhä enemmän vain harvoihin käsiin. Ja kun maa on alun perikin jaettu epäoikeudenmukaisella tavalla, tämä vain pahantaa tilannetta. Tällaiset menettelyt vain heikentävät niiden asemaa, joilla ei ole rahaa ostaa maata, jatkavat maattomia. Kyse ei ole vain siitä, että voi osoittaa omistavansa maatilkun, vaan oikeus on tärkeä elementti. Kolmas seikka, Oliver de Scooter, asiantuntija, katsoo, että customary land rights, eli tapaoikeuden perustuvat maankäyttöoikeudet ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Erittäin legitiimit maa, maanomistusolosuhteet esimerkiksi, kun on kyse kalastajista ja karjan kasvattajista ovat tärkeässä asemassa. Minä katson, että tässä osassa mietintöä on tärkeää varmistaa, että että maan omistamisen varmistaminen etenee pikkuhiljaa vasta ja sitten, kun maanviljelijät tai pienviljelijät eivät ole epäsuhteessa asemassa, he voivat elää ihmisarvoista elämää ja he voivat viljellä paikallisesti kestävällä tavalla Tästä tarvittaisiin tiukempia ehtoja ja tiukempia sääntöjä, kun on kyse maan myynnistä ja investoinnista. Olipa sitten kyse paikallisesta tai ulkomaisesta investoinnista, täytyy aina varmistaa, että kun maata myydään, tämä ei johda lisää köyhyyteen ja että perinteiset maankäyttöoikeudet täytyy suojata, niitä täytyy vahvistaa. Viimeinen seikka vielä, joka liittyy maahan. Uuden allianssien pitää voida tehdä jälkikäteisarviota myöskin siitä, mitä on syntynyt MAEK-oikeuksien muuttamisella. Meidän täytyy aina tarkastella, mitä seuraamuksia säännöksistä on. Vapaaehtoiset ja aiemmin tehdyt sopimukset väestön osien kanssa täytyy ottaa huomioon. Kansalaisten täytyy olla tietoisia asioista, valistamista täytyy tehdä ja heidän täytyy antaa suostumuksensa. Mitä vapaaehtoisiin suuntaveivoihin tulee ja uuteen allianssiin, tässä oikeastaan sitoudutaan näihin vapaaehtoisiin järjestelyihin. Ja viimeinen seikka, joka on tärkeä, on se, että täytyy toimia kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Meillä on vihreitä visioita, mutta ei pelkästään vihreitä visioita mielessämme, vaan myös, muistamme myöskin se, mitä kansainvälisissä sopimuksissa lukee. Ja niin täytyy kunnioittaa vielä siemenistä muutama sana. sana. Viljelijän täytyy voida vapaasti viljellä siemeniä ja myydä niitä eteenpäin. 90 prosenttia viljelijöistä Afrikassa on sellaisia, että heille siementen saanti on ratkaiseva kysymys, kun tarkastellaan ilmaisuuttaan selviytyä ilmastonmuutoksen kynsissä. Paikalliset siemenet ovat tässä tärkeässä asemassa. Ja siementen täytyy olla huokea hintaisia viljelijän kannalta, ja parasta on mikäli viljelijä voi itse kasvattaa omat siemenensä. Tähän liittyy myöskin biologinen monimuotoisuus ja peruselementti elintarvikeomavaraisuuden suhteen on juuri tämä. Uusi allianssi puhuu sen puolesta, että vuoden 1991 direktiivi, joka liittyy epävirallisiin siemenmarkkinoihin ja käytänteisiin, on sellainen, että sitä ei pidä vesittää tai kumota. Tässä täytyy toimia käsikädessä kestävän kehityksen kanssa. Paikallisväestön pitäisi voida käyttää siemeniä, jotka ovat mukautuneet paikallisiin olosuhteisiin. Ja täytyy olla mahdollisuus niitä myöskin itse tuottaa ja myydä. Tämä täytyy selkeästi todeta. Tässä täytyy lähteä selkeä merkki myöskin biologisen monimuotoisuuden puolesta. Nämä muutama seikka vielä Nämä halusin mainita, koska on tärkeää elintarviketurvan, elintarvikkeiden saannin kannalta ja ei pelkästään sen kannalta, että saadaan riittävästi kaloreita, vaan että ruokavalio on tasapainoinen ja monipuolinen. Tähän päästään vain ainoastaan mikäli alueilla voidaan pitää yllä monimuotoista, pienimuotoistakin viljelyä. Tässä kaksi asiaa on tärkeässä asemassa, eli maankäyttö ja siementen käyttö. Katsotaan sitten, miten äänestys sujuu, mutta minä katsoin, että työ sui hienosti. Nautin sitä suuresta. Haluan kiittää, kaikkia niitä, jotka ovat mukana työstämässä tätä asiaa. Ja kiitoksia myöskin hyvästä ilmapiiristä, joka valitsi neuvottelun yhteydessä, vaikkakaan kollegat eivät tosin kyllä ole vaivautuneet paikalle. Thank you, Maria, for the work that you've done. Kiitoksia, Maria, sinun tekemästä se työstä. Ketkä haluavat puheenvuoron? Herra Väyrynen. Arvoisa puheenjohtaja, en ole varjoesittelijä, mutta olen tehnyt muutaman muutosehdotuksen ja haluaisin niistä puhua. Ensinnäkin kollega Hoibuhin mietintöluonnos minusta oli hyvä ja kompromissiehdotukset, joista on neuvoteltu, näyttävät myöskin olevan hyviä. Niihin eivät sisälly ne kolme ehdotusta, jotka olen itse tehnyt, numerot 104, 105 ja 106. Pidän niitä tärkeinä ja haluan tässä lyhyesti tämä vielä perustella minusta on todella suuri vaara että kun kehitysmaihin suunnataan mittavia investointeja suurhankkeisiin eh, niin eh, se aiheuttaa yhteiskunnallisesti ja ympäristönkin kannalta ongelmia. Pitäisi toimia niin, että tukeudutaan olemassa olevaan pien- ja perheviljelmärakenteeseen Siksi on mielestäni tärkeää, että nämä investoinnit suunnataan kansallisten maatalouden kehittämisrahastojen kautta, jotka sitten antavat lainoja tai avustuksia tai molempia pienviljelijöille. Tästä on erittäin hyviä kokemuksia muun muassa Pohjoismaissa, jossa tällä tavalla on luotu kestävää maataloustuotantoa. Toinen asia on se, että pitäisi kiinnittää paljon huomiota pienviljelijöiden kouluttamiseen ja neuvontaan niin, että he kykenisivät nostamaan tilansa tuottavuutta, parantaa elintasoa ja tätä kautta myös elintarvikkeiden tuotanto voisi lisääntyä. Ja kolmaksi, kolmanneksi on mielestäni tärkeää, että tuetaan viljelijöiden ammatillista ja taloudellista järjestäytymistä ja viljelijöiden perustamien osuustoimintayritysten aikaansaamista niin, että viljelijät voivat saada edullisesti tuotantotarvikkeita, siemeniä, koneita, laitteita ja toisaalta, että he voivat saada apua tuotteittensa jalostamisessa ja markkinoimisessa. Myöskin tästä on pohjoismaisessa maataloudessa saatu erinomaisia tuloksia. Pitäisi siis miettiä kaikin keinoin, miten voidaan tukea tätä perinteistä pienomistukseen perustuvaa perheviljelmämaataloutta ja pitäisi varoa siirtymistä sellaiseen suurtuotantoon, joka voisi olla yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan ja ympäristön kannalta vahingollista. Toivon, että edustaja Hoivu voisi näitä kolmea esitystä kannattaa ja että äänestyksessä eri ryhmien edustajat voisivat myöskin näitä kolmea esitystä tukea. And thank you, Norbert Neuser. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Noiser. Very much. I'm... Kiitoksia. Minä esitän meidän kantamme Enrique Guerreron puolesta. Hän pyytää anteeksi, että ei päässyt tulemaan paikalle. Varjo, varjoesittelemme haluaisi onnitella Mariaa, kun hän saanut aikaan sopimuksen eri poliittisten ryhmien kesken ja erilaisia kantoja. Minä uskon, että olemme onnistuneet saavuttamaan kompromisseja, joissa korostetaan ennen kaikkea sitä, että EUn pitää tarttua tähän liittoutuman puutteisiin mukaan lukien avoimuus ja hallintotapa, jotta sen työ on johdonmukaista kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Sitten Afrikan hallitusten pitää toiseksi varmistaa, että poliittinen toiminta ja lait tukevat kestävää maankäyttöä. Pienviljelijöiden pitää myös voida käyttää, käyttää maata, heidän pitää voida omistaa äh, siemeniä. Tässä tarvitaan alueellista alueellisia ja kansallisia markkinoita, että voidaan varmistaa työpaikkojen luominen, oikeudenmukainen, turvallinen sosiaalinen turvaverkko ja työoikeudet. Me myös vetoamme sen puolesta, että voitaisiin paremmin kontrolloida tällaisen julkisen yksityisen sektorin kumppanuuksia. Niiden pitäisi olla vastuuvelvollisia, jotta niistä todellakin tulee todellisia avoimia välineitä, joilla voidaan edistää kestävää kasvua. SD-ryhmässä haluamme varmistaa, että potentiaalia voidaan täysin käyttää hyväksi. Siksi haluamme, että naiset otetaan paremmin mukaan kansalaisyhteiskunta, paikallisviranomaiset ja parlamentit, kun sovelletaan puitesopimusta. On selvää, että Afrikan tulevaisuus on heidän omissa käsissään ja EUn täytyy olla siellä tukemassa heitä heidän tiellään kohti elintarviketurvaa ja kestävää kehitystä. Enriken puolesta haluaisin vielä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän yhteistyöstään. Enrique on vakuuttunut siitä, että saamme vahvan yhteisen kannan huomisen äänestyksemme jälkeen. Kiitän vielä Mariaa. Thank, you, thank you very much. Kiitoksia paljon. Haluatko kukaan muun puheenvuoroa tähän uuteen allianssiin? Edustaja Haukin komissiosta. Siellähän te olettekin. Te juuritte juuri oikean aikaan paikalle viime tipassa, jos haluatte ensin tasata hengityksenne ja sitten puhua, niin se käy. Commission. Komission edustaja. Thank you very much, Mr. Uh, Mr. Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen todellakin hengästynyt. Ensinnäkin voisimme onnitella parlamenttia siitä, että se on ryhtynyt aloitteelliseksi ja laatinut tämän mietinnön, joka liittyy elintarviketurvaan ja uuteen kumppanuuteen elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi. Tämä on G8 maiden ja Yhdysvaltain presidentin liikkeelle laskema aloite. Katsomme, että tämä mietintö ja parlamentin tekevä yö, työ on äärimmäisen tehoka, tehokasta. Siinä on pohdittu tähän liittoumaan tai komponentin liittyviä sekä heikkouksia että hyviä kohtia. Meidän ei pitäisi pyrkiä nyt Afrikassa ryhtyä vallankumoukselliseen malliin, jota on noudatettu muualla maailmassa. Tämä täysin otettu huomioon komissionkin puolella ja kehitysavun puolella. Toinen seikka on se, että tässä täytyy olla tiettyjä takuita investoinneille esimerkiksi, kun eurooppalaiset maat ja terveisimaista Afrikassa erityisesti tehdään investointeja. Tässä on muutama seikka, jotka ovat tärkeitä komission kannalta. Toinen liittyy maansaantiin ja toinen vapaaehtoisiin suuntaviivoihin, jotka liittyvät maan omistajuuteen. Euroopan unioni on ollut erittäin aktiivinen tällä alalla. Se on pyrkinyt järjestämään neuvotteluita. Toinen seikka liittyy vastuuntuntoisiin investointeihin maataloudessa. Tämän varatoimenpiteen tarkoituksena on varmistaa se, että investoinnit maatalouteen tehdään niin, että kunnioitetaan sekä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, otetaan vaikutukset huomioon sekä sosiaaliset että ympäristön kohdistuvat vaikutukset ja että silloin, kun tuetaan investointeja. Lisävastuusta on puhuttu komissionkin puolella. Ja tästä on puhuttu myöskin parlamentissa – toisen aloitteen yhteydessä, joka liittyy maatalouden rahoitukseen. Sen tarkoituksena oli saada lisää eurooppalaisissa maissa investointeja maatalouteen. Se perustuu kolmelle pilarille. One is the Ensimmäinen niistä on se, että tunnustetaan kansalaisyhteiskunnan rooli, varsinkin maanviljelijärjestöjen rooli, aina silloin kun puhutaan yksityisen sektorin investoinneista – investoijilla on oma roolinsa ja täytyy tämä muistaa, kun politiikkaa kehitetään. Toinen seikka mahdollistaa yksityisen sektorin investoinnit. Ja kolmas seikka, joka liittyy vastuutilvallisuuteen, on aloite, joka liittyy siihen, että kun tuetaan yksityisen sektorin investointeja, kumppanin täytyy tietää ennen investoinnin tekemistä, mitä vaikutusta sillä tulee olemaan arvoketjuun kvantifioitavissa olevalla tavalla, niin otetaan ketjun kaikki osapuolet huomioon, erityisesti maanviljelmien tasolla. Katsotaan, kuinka monta viljelijää on mukana, mikä tämä tarkoittaa viljelijöiden kannalta, ovatko työolosuhteet sellaiset, että niihin tulee vaikutusta myönteistä tai kielteistä, Pitäisikö muuttaa jotakin työtavoissa? Tämä on merkittävä seikka. Tämä, tätäkin viedään eteenpäin, tätä aloitetta. Ja tuon seikan suhteen komissio on todellakin jo Euroopan komission puolella juuri tuota puolta viedään eteenpäin voimakkaasti. Ja lisäarvo, joka tällä mietinnöllä on, tullaan ottamaan huomioon komission puolella tulevissa aloitteissa, joita me tulemme tekemään. Kiitos puheenjohtaja. Muistutin kollegoita siitä, että koska äänestämme tästä vasta huhtikuussa, niin totesin, että olemme tehneet tutkimuksen, joka liittyy tämän uuteen kumppanuuteen. Sen äh, saa nähtäväkseen tuolta tutkimuspää, tutkimusosastoltamme, mikä on lisätietoa asiasta. Jokuhan saattaa haluta tähän tutustua. Maria, onko se jotakin sanottavaa? Ja, als erstes möchte ich... Ensinnäkin haluaisin vielä todeta, että tarkistusten suhteen nyt olemme löytäneet yhteisen sävelen. Te mainitsitte jotakin tärkeitä seikkoja. Joka, mikä minua nyt ilahdutti lopuksi komission puheenvuorossa, oli se, että te ette puhuneet vihreästä, tai puhutte, että ette halua toistaa vihreän vallankumousta Aasiassa ja muualla 60-70-luvulla Katson, että tämä oli hieno asia. Otamme opiksemme menneisyyden virheistä siis. Olen myös erittäin iloinen siitä, että otitte huomioon nämä YK on vapaaehtoiset jotka liittyvät maan käyttöön. Tämä on erittäin tärkeää. Tämä on tässä mietinnössäkin pohja tekijänä. Te puhutte investoinnista, sosiaalisista seikoista ja ympäristöalallakin. Uskon, että tässäkin on, meillä on yhteinen sävel, mutta ne pitäisi olla sitovia, ei vapaaehtoisia näiden suuntaviivojen. Me täytyy selkeästi määritellä, mitä me tällä alalla oikeastaan ajamme takaa. Vastuutilvallisuus ja kaikki seikat, jotka te mainitsitte, ovat tärkeitä yksityisenkin sektorin kannalta. Kyse on täsmäisistä määritelmistä ja sitovuuden mukaan ottamisesta, koska mikäli säännökset eivät ole sitovia, niin on aina joku, joka ei niitä halua kunnioittaa. Silloin ei päästä tavoitteeseen. Kiitokset vielä lämpimästi kaikille. Nyt jään suurella mielenkiinnolla odottamaan huhtikuista äänestystä. Kiitos. Okay, thank you. Well, this, obviously... Kiitoksia paljon. Tarkistuksia on hyvin paljon, joten onnia menestystä tar- näiden kompromissitarkistusten kanssa jotta löydetään yhteinen linjaus ja hyvä mietin saada aikaan. 20. huhtikuuta tämä valiokunta äänestää. Kiitoksia paljon. Kiitoksia myöskin komissiolle siitä, että komission edustaja ryntäsi paikalle hieman etuajassa. Komissaari lähti tasan kello neljältä, joten tuon asian käsittely hieman lyheni. Siksi olemme etuajassa. Nyt sitten kohta 16 vai tarkkailu. Operaatio Ugandassa. Tämä voidaan varmaan hoitaa 15 minuutissa, mutta muut puhujat eivät ole paikalla. Joten pidetään pienen pieni tauko. Odottelemme, että Ugandan lähettiläs paisee paikalle. Voisiko joku ottaa selville, milloin hän saapuu? Minä otan tällä selvää, mitä täällä, missä mennään. Pieni tauko. Okay, so we can, we, we, we, a few minutes time we're going to start. We... Otamme muutaman minuutin kuluttua. Lähettiläs on paikalla, läväseli niin ikään. Odotamme muutaman hetken, joten koettakaa nyt olla kärsivällisiä, hyvät kollegat.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 aikataulusta edellä, joten kaikki kollegat eivät ole vielä paikalla, mutta tulevat varmaan vielä. Siirryt kohtaan kymmenen. Kyse on Ugandan vaalien tarkkailuvaltuuskunnan työstä. Kuukausi sitten helmikuun puolivälissä tarkkailuvaltuuskunta teki työtään. Edward Kukan oli EUn päätarkkailija ja Joe Lainen oli parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja. Kollegat kenties tietävät, että presidentti Museveni valittiin uudestaan viidenneksi kaudeksi. Hän tuli valtaan vuonna 1986 alun perin. Uskon, että voimme nyt antaa puheenvuoron suoraan Kukanille. Hän voi kertoa taustoista ja siitä, mitä paikan päällä tapahtui. Tiedämme, että monet ovat olleet huolissaan Ugandasta. Olemme kuulleet erinäisiä asioita, mutta olisimme kuulleet teidän kantanne, näkemyksenne, laajemmankin näkemyksenne tuon maan kehityksestä. Edustaja Kukan, olkaa hyvä. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän puheenvuorosta ja myös kutsusta tulla tänne. Haluan alkaa puheenvuoroni ilmaisemalla vilpittömät kiitokseni Euroopan hallinnolle erittäin hyvästä yhteistyöstä ja hyvästä valmistautumisesta vaalitarkkailumatkalle. Samoin haluan kiittää eu valtuuston suurlähdestä herra Schmidtiä kiitän myös jo Lainen ja EU, Euroopan parlamentin delegaation johdosta. Tämä ei ole mitään diplomaattista kaunopuhetta pelkästään. Minulla on paljon faktoja esittää, jotta näkisitte, että todellakin yhteistyö oli esimerkillistä. Sitten itse vaalitarkkailumatkasta. Tämä oli kolmas matka Ugandan, Ugandan kohdalla vuoden 2006 ja 2011 jälkeen. Ja sanoisin, että tämä osoittaa, että EU on sitoutunut vahvistamaan demokratiaa kyseisessä maassa. 28. joulukuuta viime vuonna olemme todenneet, että on saatu aikaan pitkän aikavälin tarkkailuryhmä, joka on seurannut koko vaaliprosessia 130 tarkkailijaa tässä mukana. Tämä oli etuna verrattuna muihin vaalitarkkailijoihin, kansainvälisiin tarkkailijoihin, on sitten Afrikan unionista tai valtioiden liitosta. Me olimme siellä koko vaalikampanjan ajan toisin kuin muut, ja olemme edelleenkin paikan päällä ja kerron kohta miksi. Meillä on edelleenkin lailliset analysoijamme paikalla, Italian edustajan paikalla, koska hän seuraa tällaista vertailuprosessia, jonka he, yksi edustaja, ehdokas Amaman Basi perusti. Tämä oli nyt kolma, nämä kolmannet vaalit, monipuoli vaalit Ja tässä oli pitkään vallassa johdossa oleva puolue, presidentti Museveni ja johtava kansallinen va- vastarintaliike on ollut voim- vallassa 30 vuotta. Ja hän asettautui ehdolle viidenneksi kaudekseen. Tämä oli varsin tiukkaa kilpailu mukana kahdeksan ehdokasta. Kaikki olivat vaalikampassa mukana. Oli kolme kaikkein johtajilta Museveni, Pesigie, joka edustaa demokraattista muutosta, ja Amama Mbabazi, entinen pääministeri, mutta hän sai kyllä varsin heikon tuloksen paljon vähemmän kuin odotettiin hänen kohdallaan. Alkuperin oltiin huolissaan vaaleista sikäli, että olisi mahdollista väkivaltaisuutta ja missä määrin ehdokkaat pääsivät mediaan ja missä määrin vaali, äänestäjän rekisteröinti sujui sääntöjen mukaisesti. Mitä tulee itse äänestyspäivään, äänestäjät osallistuivat aktiivisesti kampanjointiin ja osoittivat huomattavaa päättäväisyyttä, kun odottivat tuntikausia vaalipäivänä omaa vuoroaan. Se oli todella ihaltavaa. Lisäksi ensimmäistä kertaa Ugandan poliittisen historian aikana keskustelussa mukana olivat kaikki kolme pääehdokasta pidettiin meistä. Tämä on ihan normaalia toimintaa, mutta Ugandassa tämä oli jotakin uutta ja sitä meidän pitää todellakin arvostaa. Kuitenkin toisaalta kansallinen vastarintaliike ja missä määrin se dominoi poliittista kenttää, se kävi epäreilua kampanjaa ja toimi tällaisessa pelottelevassa ilmapiirissä koskien niin ehdokkaita kuin äänestäjiä. Tämänhetkinen presidentti, hän sai paljon rahoitusta mukaan lukien, pystyi käyttämään hyväkseen julkista mediaa. Tämä ei ollut mitenkään suhteessa resursseihin, joita kilpailu oli käytössään. Avoimuuden puute ja riippumattomuuden puute vaalikomissiossa ja mm, kuinka myöhään lähdettiin liikkeelle äänest- äänestyspäivänä useissakin, useillakin alueilla, jotka olivat hallituksen vallassa, erityisesti pääkaupungissa Kampalassa. Tämä kaikki lisäsi mahdollisuuksia äänestää, antaa oman äänestyslippunsa. Sosiaalinen media ei voinut toimia vaalipäivänä ja tämä rajoitti ilmaisuvapautta ja tiedon saantia luonnollisesti vaalikomitean puheenjohtaja, kun hän ilmoitti väliaikaiset alustavat presidentinvaalitulokset ja poliittiset puolueet vieläkin keräsivät, keräsivät tietoja toimijoiltaan kentällä, niin poliisi teki tutkimuksen tukeutui vaalitoimistoon ja käytti kyynelkaasua ja takavarikoi puolueen omaisuutta. Tässä todellakin rikottiin omaisuvapautta vastaan. Vaalikomitea ei ollut avoin, eikä, eikä sidosryhmät luottaneet siihen. Komissio, se, se tulkitsi omaa mandaattiaan ja puuttui vain teknisiin järjestelykysymyksiin vaalien yhteydessä. Se ei toiminut avoimesti, ja tulee päätöksentekoon, eikä se tiedottanut kunnolla äänestäjiä ehdokkaita avainkysymyksistä avain äänestysprosessissa. He eivät toimineet ajoissa, eivätkä antaneet kunnollista tietoa. Se ei myöskään ilmoittanut lopullisia tuloksia ymmärrettävällä tavalla kattavasti. Aika poikkeuksellisella tavalla EUn vaalitarkkailuryhmä teki kannaton jälkikäteen ja me rohkaisimme vaalikomiteaa julkaisemaan viivykset äh, siis viipymättä lopulliset tulokset presidentinvaaleista ja parlamenttivaaleista. Haluttiin myös kopioita äänestystuloksista. Virassa oleva presidentti Museveni julistettiin voittajaksi. Hän sai 60,6 prosenttia hyväksytyistä ääneistä. Oppositiojohtaja Babasi sai 35,1 prosenttia ja Babasi jäi kolmanneksi yksi, äh, äänestysprosentti oli aika korkea, 67 prosenttia ja ylikin äänesti Sitten tilanne Ugandassa vaalien jälkeen. Olemme huolissamme siitä, että Rapesike edelleenkin on kotiarissa ilman syytteitä. Hänen puolueensa jäseniä pelotellaan ja heitä pidätetään. Tämä estää sitä, että vertailuprosessi voi edetä kun käydään tällaista pelottelukampanjaa. Kaiken kaikkiaan turvallisuustilanne on aika rauhallinen, koska poliisin määrää on lisätty ja on pyritty estämään protesteja. Sitten seuraavat vaiheet. Presidentinvaaliehdokkaas Mabasi juristensa kautta teki vetumuksen korkeammalle oikeudella, jossa se haastoi vaalit, jossa haastoi vaalitulokset. Vetomus on vasta valittua presidenttiä Museveniä vastaan ja yleistä syyttäjää vastaan myös. Vet- kertomuksessa on mukana, että mainitaan 28 rikkomusta ja laittomuutta, jota tapahtui vaalien aikana Musevenin ja vaalikomitean toimesta mukaan lukien järjestelmän lahjonta, väärät lausunnot koskien muita ehdokkaita. Tässä puututtiin myös vaaleihin, käytettiin näitä rikoksen estäjäjoukkoja, käytettiin valtion resursseja ilman kunnollista luvanantoa ja vaalimateriaaleja jaettiin liian myöhään paikan päälle. Nyt odotamme päätöstä korkeimmalta tuomio, tuomioistuimelta, jonka pitäisi antaa lausuntonsa maaliskuun viimeinen päivä. Sitten Kampalassa esitetään lopullinen raportti huhtikuun 18. päivä. Tämä vaaleista puheenjohtaja en haluaisi nyt mennä liikaa analysoimaan Ugandan tulevaisuutta ja tällaista potentiaalia. Tietysti tämä on tärkeä Afrikan maa. Se kehittyy ja siellä on monenlaisia ongelmia myös. Väestö on varsin nuorta Ugandassa. Tämän takia on ongelmia koulutuksessa, työllisyysasioissa, Paljon kuitenkin taloudellista potentiaalia liittyy maahan, mutta se todellakin tarvitsee sellaisen hallituksen, joka pystyy tarttumaan kyseisiin asioihin ja joka pystyy asettamaan prioriteetit oikein tulevaisuuden varalta. Kiitos. Okay, thank you very much, Mr. Kiitoksia, edustaja Kukan. Pyydän anteeksi lähettelijältä, että aloitimme jo ennen kuin te tulitte paikalle. Tänään täällä on hieman vaikea päästä, koska maanviljelijät järjestävät mielenosoituksen, mutta tervetuloa teille Aron lähettäjäs ja kiitoksia myöskin kauppaministeri siitä, että paikan päällä. Nyt annan puheenvuoron Joulainilille, joka oli Euroopan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja. Linda. Puheenjohtaja Arvon Linda. Vaalitarkkailutehtävä, jos Euroopan parlamentti oli mukana, oli erittäin tervetullut. Se otettiin avosyyn vastaan Okandassa muutamia päiviä ennen vaalia ja vaalipäivänäkin Ihmiset jopa taputtivat käsiään, kun tulimme paikan päälle äänestyspaikoille. Ja olimme erittäin tyytyväisiä siihen, että niin olimme tyytyväisiä siitä, että me olimme paikan päällä. Meitä oli yhteensä seitsemän parlamentin edustaja Norbert Lonser on paikan päällä myöskin. Hän oli mukana tarkkailuryhmässä. Se, mitä me näimme pääkaupungissa Kampalassa, ja Jinjassa naapurikaupungissa. Mikä se kolmas paikka olikaan? Ma- Masaka. Sinä olit Masaka, minä olin Jinjassa. Paikan päälle tuli nuoria ihmisiä ja sanoi, että he sanoivat meille, että te olette väärässä paikassa. Teidän pitäisi olla maaseudulla kylissä, ei niinkään kaupungissa. Kaupungissa te ette enää mitään. Minkää kyliin. EU oli kyllä maaseudullakin. Sieltä voittiin ottaa opiksi. Opimme, että pääkaupungin yksi asia ja kylät ovat toinen asia. Oli miten oli. Edustaja Kuukan totean, että yhteistyö oli erinomaista. Voin täysin vahvistaa sen analyysin, jonka teitte EUn pitkän aikavälin tavoitteista lehdistötilaisuutemme oli myöskin sellainen, joka sai hyvin paljon median huomiota ja sitä arvostettiin suuresti. EUn tekemä analyysi ja muidenkin analyysit olivat tärkeitä, kun ajatellaan sitä, mitä ihmiset ajattelevat tästä presidentin vaalitapahtumasta ja parlamenttivaaleista. Toivoisin, että Euroopan unioni tekee yhteistyötä Ugandan kanssa. Kukan mainitsi, että kyse oli kolmansista monipuoluevaaleista. Kolmen kertaan vaalit on järjestetty, presidentti itse sanoi, että maa on nuori demokratia ja sen täytyy vielä oppia paljon. Ja että meidän pitäisi tarkastella niitä suosituksia, joita annettiin vuonna 2006 ja 2011. Ja kolmannella kerralla otetaan huomioon se, mitä tuolla suositeltiin ja katsotaan, mitä uudistuksia täytyy pistää täytäntöön maassa, jotta voidaan paremmin järjestää demokraattiset vaalit. Me pahoittelemme sitä, että kovinkaan montaa vuonna 2011 suosituksesta ei ole pistetty täytäntöön. Päinvastoin oikeastaan oikeudellinen kehys rajoitti äänestysaikoja ja kampanja-aikaa. Re- re- vaalilista, mikä on päästä mukaan, piti rekisteröityä. Samalla syntyi 52 uutta vaalipiiriä. Kuulimme ehdokkailta, että näiden maksujen periminen oli jo ongelma, mikäli halusi ehdokkaaksi. Tämä oli suuri ongelma valinnistöydessä. Rahastettiin enemmän kuin koskaan. Kuultiin monia raporttia, jonka mukaan raha vaihtoi käsiä suoraan äänestäjien ja paikallisten ihmisten välillä. Raha vaihtoi omistaja. En tiedä, voimmeko tätä todistaa, mutta tällaisesta raportointiin Ja kyse oli valtion rahoista, joita valtapuolue käytti vaalikampanjan yhteydessä. Toinen elementti, joka pisti silmääni Yleisradiossa parhaaseen katseluaikaan uutisissa oli se, kun NMNn presidenttiehdokkaalla oli 11 tuntia lähetysaikaa ja oppositiojohtaja sai neljä minuuttia lähetysaikaa, joten ei siellä kovin reilu peli vallinnut. Ja muutenkin tiedottaminen maassa radion välityksellä lähinnä oli sellaista, että kaikilla ei ollut mahdollisuutta seurata lähetyksiä ja televisiossa oli valtaisa epäsuhta Yksi sai 11 minuuttia parasta lähetysaikaa ja toinen sitten 4 minuuttia. En sano toistaa kaikkea sitä, minkä kukaan jo totesi. Sanoisin vain, että sitten kun loppuraportti saadaan, monet suosituksistamme toistetaan uudelleen, koska puutteita oli edelleenkin. Uganda on dynaaminen maa, eloisa maa. Siinä on hienoja ihmisiä, väestö on nuorta. Sillä on merkittävä roolinsa tuossa osassa Afrikkaa. Voisin vain kertoa teille, että yksi erinomainen asia, jonka kuulin paikan päällä, oli se, että monet somalialaiset ja eteläsuudanlaiset ja burundilaiset ja kongolaiset ja chadilaiset pakolaiset ovat päässeet Ugandaan. Eikä siellä ole sellaisia ongelmia, joita täällä Euroopassa on nähty pakolaisten kanssa. Tämä oli erittäin myönteinen esimerkki, josta kuulemme. Ne ovat saaneet jopa maata jotta voit itse viljellä maata ja pitää huolta perheestään. Kritiikistä huolimatta, jota haluamme osoittaa, katson, että meidän täytyisi tehdä yhteistyötä Ukadan kanssa uusi vaalilautakunta tullaan perustamaan ja kansaisyhteiskunta maassa ansaitsee sen, että parannuksia saadaan aikainen seuraavia vaaleja. Kiitoksia. Kiitoksia teille kummallekin. Olisin todeta, että osa demokratia tukeamme on se, että uudessa parlamentissa tehdään enemmän yhteistyötä ennen vaaleja ja vaalien jälkeenkin, eikä pelkästään mennä paikan päälle tarkkailemaan vaareja. Ja sitten viisi vuotta myöhemmin taas uudestaan. Tämä jatkuva sitoutuminen yhteistyö on tärkeä. Rouva lähettiläs, haluatteko te sanoa jotakin? Saimme puh- kopion teidän puheenvuorostanne, joten kenties voitte lyhyesti poimia sieltä jotakin asioita esiin, joita pidätte tärkeinä. Madam Chair, I, uh, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Ugandan parlamentin varapuhemies pitää puheenvuoron delegaation puolesta. Anteeksi, minä kuulin kyllä, että tämä varapuhemies oli tulossa, mutta ettei hän päässytkään paikalle. Mutta erä varapuhemies, pyydän anteeksi, olkaa hyvä. Ei. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän siitä delegaatio pystyy osallistumaan tähän kokoukseen keskustelemaan Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Puheenjohtaja haluaisin sanoa, että joskus äh, viime vuonna otin vastaan delegaation Euroopan parlamentista toimistossani. Pohdimme, oliko välttämätöntä, että he tulisivat seuraamaan vaaleja Ugandassa ja me keskustelimme heidän kanssaan ja he kertoivat epäilystään sen suhteen, mitä Ukannassa tapahtui. Ja sitten alustavat tiedot, joita saivat, olivat saaneet lakeja, ei ole ja on asioita, joita tapahtuu. Se ei ole riittäisi, että tulisi tarkkailemaan vaaleja ja olen tyytyväinen, että Euroopan unioni suostui ja lähetti tarkkailijaryhmän ja tämän takiahan tässä nyt sitten keskustellaan, koska jos ette olisi tulleet tarkkailemaan, en usko, että olisi mitään keskusteltavaakaan tässä vaiheessa. Olen tyytyväinen, että teitte sen päätöksen, että vaalitarkkailudelegaatio lähetettäisiin Ugandaan niin kuin tehtiinkin, ja he osallistuivat vaaleihin ja näkivät, mitä siellä tapahtui, ja sitten esittivät suosituksia ja laativat raportteja, niin kuin äsken todettiin. Ugandan tasa, tasavalta on tyytyväinen dialogista ja kunnioittaa Euroopan unionia ja haluamme käsitellä yhteisen edun mukaisia kysymyksiä. Sitten näistä raporteista, joita valiokunta on käsitellyt, haluaisin sitä seuraavia kommentteja. Val- Ugandan vaalikomissio pyrki valmistelemaan hyvän ympäristön sille, että äänestäjät voisivat osallistua vaaleihin, jotka pidettiin helmi-maaliskuussa tänä vuonna.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 emme oikein ymmärrä, miksi näin oikein tapahtui juuri näinä aikoina. Tämä loi turhaa ahdistusta ja jännitteitä, milloin niitä ei olisi tarvinnut olla, koska vaaliuudistukset olivat jo ihan rutinomaisia Ugandassa. Ja tämän kuka tahansa muukin varmasti voi vahvistaa. Olen varma, että Euroopan unioni tukisi näitä toimia, koska tämä on ihan totta vielä. Sitten 2005 vuonna Varmasti muistattekin, että ennen vuotta 2005 heinäkuussa Ukan Tibetin kansanäänestys 2005 maana hyväksyimme monipuoluejärjestelmän. Näin halusimme tehostaa demokratisia prosesseja maassa, koska sit, näin piti tehdä. Ja me kävimme vuoropuhelua ihmisten kanssa, jotka sanovat, että Uganda ei enää voinut toimia ilman monipuoluejärjestelmää. Näin siis tapahtui. Jatkuvasti ollaan ollut yhteydessä poliittisiin puolueisiin, kansalaisjärjestöihin ja hallitukseen ja on, on puhuttu näistä vaaliuudistuksista. Sitten perustuslaissa on foorumi, monipuolinen foorumi, jossa kaikki poliittiset puolueet tapaavat ja keskustelevat siitä, mitä pitäisi tapahtua – siellä löytyy kaikkien poliittisten puolueiden liput ja tunnukset. Se on kaunis näky. Se tavallaan osoittaa tästä demokratian ilmentymistä Ukrainassa. Tämä dialogi on siis jatkuvaa ja monia muutoksia, niin kuin sanoin, on tehty, on parannettu näin vaalijärjestelmää. Presidentin vaalilakia muutettiin, samoin parlamenttivaalien järjestystä muutettiin, paikallisvaaleja muutettiin, lakia muutettiin. Sitten myös vammaiset äänestäjät huomioon ikääntyneet. Olemme tarkistaneet näitä kaikkia lakeja viime vuonna, jotta voitaisiin esittää laki, lailliset raamit vaaleille. Sitten 2016 vaalit järjestettiin Ugandan lakien mukaisesti muutetussa muodossa. Nämä olivat vapaat, rauhanomaiset, oikeudenmukaiset vaalit. valtavia logistisia haasteita olettiin. Esimerkiksi äänestysmateriaali tuotiin paikalle liian myöhään. Vaalikomissio itse sai niin myöhään, että heillä ei ollut tarpeeksi aikaa jakaa materiaalia kunnolla, mutta nämä vaalilipput eivät joskus päässyt, päässeet perille ajoissa ja vaalikomissio pyysi julkisesti anteeksi tätä. Ja silloin kun näin oli päässyt tapahtumaan, pidennettiin äänestysaikaan. Yleensä piti lopettaa kello 16 iltapäivällä ja sitten tätä jatkettiin kahdella tunnilla, että ihmiset ehtivät äänestää joillakin alueella Vaalit jatkuvat jopa seuraavan päivään. Ja jos vaaleja voit jossain pitää ollekaan, ne niin lykättiin viime kuun yhdeksänteen päivään. Jotkut parlamentin jäsenet valittiin siis vasta 9. maaliskuuta ja tämä prosessi edelleenkin jatkuu. Työn tekijän edustajat valittiin vasta viime viikolla perjantaina, joten tämä prosessi on siis jatkunut. We have been observing them and so we are fairly satisfied. Olemme kovasti tyytyväisiä, mitä on tapahtunut. Sitten presidentti Museveni ja kansallisen vastustuksen liike osoittautui voittajaksi vaaleissa ja 60,7 prosenttia kaikista äänistä. Sitten seuraava tullut sai 35,3 prosenttia. Olemme tyytyväisiä suosituksesta. Vaalitarkkailuryhmä on tehnyt esimerkiksi kansainyhteisön tarkkailijaryhmä, jotka olivat tyytyväisiä, että pidennettiin äänestysaikaa, että kaikki ehtivät käyttämään äänioikeuttaan. Kansallisen turvallisuuden nimessä, sehän on ihan legitiimi e, kysymys. Peruslain mukaisesti hallituksella on velvollisuus ja vastuu suojella väestöä ja myös heidän omaisuuttaan pitää suojella. Joten jos mitkä merkit, jotka näyttäisivät siltä, että oli valmistauduttu näihin rauhanomaisiin prosesseihin, että ihmiset aikoivat toimia väkivaltaista, aikoivat käyttää sosiaalista mediaa tai muita foorumeita estääkseen prosessien sujumista. Ja jos he haluavat käyttää radiota, niin kuin naapurimaissa oli tehty muutama vuosi sitten, mobiilo, saatta, saadakseen liikkeelle väkivaltaisuuksia kansan parissa, niin turvasjoukkojen piti toimia. Ja tiettyihin toimiin ryhdyttiin, ja täällä jo viitattiinkin tähän, että esimerkiksi sosiaalinen Mm, media tavallaan keskeyt- tai sen toiminta estettiin tietyllä alueella ja rajoituksia asetettiin, jotka ovat kuitenkin laillisia, mm, aloitin tiedottamista. Näin haluttiin todellakin vain suojella ugandalaisia ja suojella ugandalaisten omaisuutta perustuen tiedustelutietoihin, joita oltiin saatu siitä, että mahdollisia ongelmia saattaisi syntyä. Ugandan tiedotuskomissio, jolla on on elektroninen sosiaalinen media, samoin sillä, se antaa luvat tiedotuslaitoksille. Se toimi lain 31 mukaisesti vuodelta 2013, jotta tartuttaisiin ongelmiin, joita syntyi sisällön tarkistamisen yhteydessä liittyen kansallisen turvallisuuteen ja miten voitiin rajoittaa ihmisten mm, rikollisuuteen yllyttämistä. Uganda on sellainen maa, missä lehdistön vapaus on todella korkealla tasolla ja se taastaan perustuslaissa. Ja jos tarkastelette meidän perustuslakiamme, kaikki nämä säädökset löytyvät sieltä oikeuksien laki ja oikeustietoon. Kaikki nämä lait on hyväksytty ja täytäntöönpantu. Näin parannetaan kansalaisten tiedonsaantia. Ugandan poliisi on vastuussa lainvalvonnasta, omaisuuden suojelusta, rikollisuuden e-, estämisestä, yleistä järjestyksestä. Tällaisen rikoksen estäjä joukko on ollut aikaisemminkin, nyt niiden määrä on lisätty, ne ovat varsin suosittuja ja niihin liittyy selkeät säännöt. Rikoksen estäminen on olennainen osa politiikkaa alusta lähtien vuonna 1989. Tämä on ollut varsin suosittua toiminta ja nyt ugandalaiset ovat ymmärtäneet, vaikka joskus väärinkäsityksiäkin on rikoksen estäjäryhmien toiminnasta Ugandassa. nämä eivät ole mitään puolisotilaisia joukkoja, vaan kansalaiset, jotka vapaaehtoisesti haluavat edistää rauhaa ja vakautta Ugandassa – ja sen eri yhteisöissä. Ne toimivat juurissa puitteissa ja ovat vastuussa hallitukselle. On laadittu tällainen muistio, jossa otetaan huomioon miten näitä kaikkia hallinnoidaan sitten 2014 lokakuussa poliisi, Ukanan poliisi ju, juhli satavuotispäivänsä, silloin todettiin, että monet Ugandan kansalaiset olivat valmiita toimimaan vapaaehtoisesti ja liittymään näihin rikoksen estämismekanismeihin ja ryhmiin. Tämän takia niiden määrä on lisääntynyt suuresti, koska ihmisten määrä on noussut ihmisillä ei ole työpaikkoja, mutta he näkevät, että omissa yhteisöissä on tarvetta tämän tyyppiselle toiminnalle ja siksi he ilmoittautuvat vapaaehtoisina toimintaan. Ugandan poliisi toimii laillisesti, ammattimaisesti ja toimii pidättyväisellä tavalla silloinkin, kun suuren yleisön jäsenet voivat provosoida ihan mm, provosoida. Ja te itse varmasti näitte, minkälaista provokaatiota poliisi joutui kohtaamaan ja kuitenkin toimi varsin pidättyväisellä tavalla. Jos eivät näin olisi tehneet, olen varma, että asiat olisivat sujuneet paljon huonommin. Poliisi ja lainvalvontaryhmät eivät mitenkään häiritse kansalaisia. On joitakin eristy, eristettyjä tapauksia tietenkin, mutta nämä syytökset on otettu huomioon vakavissaan ja joko niitä tutkitaan tai asiat on viety oikeuden eteen. Ei ole totta, että poliisi, Ugandan poliisi ja muut turvallisuus organisaatiot häiritsevät median edustajia. He ovat toimineet aktiivisesti läheisessä yhteistyössä, rakentavassa hengessä median kanssa ennen ja vaaleja ja niiden jälkeen. Toisin median on vasta silloin, kun tämä yleisen järjestyksen sääntö otettiin esille, kun poliisi puuttui asioihin ja palautti järjestyksen esimerkiksi yksi ehdokas pyrki estämään normaalia toimintaa tietyssä kaupungissa. Sitten oli sellainen tapahtuma, missä jotkut ehdokkaat saivat ohjeet toimia tai annettiin liikennemerkkejä, joita pitää seurata, kulkea tätä tietä ja vaadittiin, että kulkisivat kaupungin kautta. Ja tämä loi epäselvyyttä, koska ihmiset tiesivät, että tästä syntyisi ongelmia, kauppoja suljettiin ja niin edelleen, mutta tämäkin kuului kuitenkin ehdokkaiden vastuulle. Keskusvaalilautakunta on perustuslain nojalla perustettu elin. Se on riippumaton artikla 52 mukaisesti perustuslaissa. Presidentti nimittää sen parlamentin tuella. Se on tietysti riippumaton. Esimerkiksi se mikäli presidenttiehdokas nimitetään poissa olevana, kuten esimerkiksi vuonna 2006 presidentinvalinnoissa, kun ehdokas Luzira oli vankilassa. He katsovat, että ehdokasta ei voida nimetä hänen poissa ollessaan, mutta keskusvaalilautakunta toimi päinvastoin kuin mitä syyttäjä oli sanonut. Henkilö, joka ei ollut paikan päällä, pystyttiin nimittämään ehdokkaaksi. on tuolla tämä selkeästi osoittaa, kuinka riippumaton keskusvaalilautakunta on niin kuin välitarkkailuryhmä. Se vaalien yhteydessä toimitetaan hajotetusti vaalitarkkailu tehtävissäkin. Ja kun mitä äänten laskemiseen tulee, kansalaiset voivat seurata ääntilaskentaa vieressä. Kahdeksan ehdokasta saivat äh, kaikki tulokset, äh, ka, tuloksesta oli kaksi kopiota, toinen oli suojatuissa kirjekuoressa ja myöskin keskusvaalilautakunnan nettisivulta pystyi näkemään tulokset. Sieltä näki, kuinka, miten tulokset jakautuivat äh, alueittain ja äänestyspaikkojen osalta. Tämän päivänkin asti kunnan verkkosivu on tärkeä foorumi, jonka kautta voi saada oikeasti tietoa vaalien tuloksesta. Parempaa teknologiaa otettiin käyttöön siten, että pyrittiin parantamaan vaalien avoimuutta. Keskusvaliokunta tähän ryhtyi. Biometriset autentisointimenetelmät otettiin käyttöön, jotta pystyttiin tarkastamaan henkilöllisyys ennen äänten antamista. Teknologia mahdollistaa sitä nopeasti ja tehokkaasti pystyttiin antamaan vaalin tulokset myöskin 48 tuntivaalin jälkeen. Tulokset ovat nähtävissä keskusvaalitakunnan nettisivulla, niin kuin totesin. Kiisten ratkaisu hoidetaan siten, että sitä varten omassa laissa tarkka kehys. Itä-Afrikan vaalitarkkailu lautakunta totesi, että viranomaisten rekrytointi ja kouluttaminen on tarpeellista silloin, kun tehdään valituksia vaalien järjestämisestä ja niitä käsitellään. Ja tarkkailijatkin tarkastivat, että tilanne oli tyydyttävä. Tällä hetkellä kuka tahansa voi valittaa vaaleista. Laki tämä mahdollistaa. Kaikki valitukset käsitellään tietyssä ajassa joka on määritelty laissa. Tuomioistuimet määrittelevät sen, ovatko vaalien tulokset selvästi heijastavat Ugandan kansan päätöstä vai eivät. Mikäli on mitään epäilyksiä siitä, että vilpi on syntynyt, asia tutkitaan tuomioistuimessa sitten katsotaan, kenellä on motiivina ryhtyä rikoksiin. Ukannan poliisi ei millään tavalla halua vesittää mitään juttuja, jotka on viimeisessä tuomioistuimen eteen. Mikäli joku väittää, että näin olisi, tämän väittämän tarkoituksena on vain tuhota maan imago. Pidämme hyvä siitä, että Itä-Afrikkaan vaalitarkkailijo missio totesi, että kansalaisten osallistuminen vaalitarkkailijana myötä vaikutti siihen, että vaalit olivat avoimet ja myöskin laskinta Jotkut puhuvat naisten saastumisesta. Monet seikat äh, liittyvät naisten saastumiseen mukaan ottaen sosiaaliset, äh, että äh, ja henkilökohtaiset valinnat. Nämä vaikuttavat naisiin kaikilla maailmassa huolimatta siitä, mikä inhimillisen kehityksen indeksi maassa on, mutta saattaa olla köyhimmissä maissa tilanne on heikompi. Vaikkakin Uganda on suhteellisesti vähemmän kehittynyt maassa, on yksi niistä maista, joista naisen osallistuminen politiikkaan on prioriteetti mukaan ottaen tyttöläisten koulutus, liike-elämän toimintan osallistuminen ja tasavertainen palkka tasa-arvoisesta työstä julkisella sektorilla. ja ovat muiden prioriteettien joukossa. Entä sitten nämä maksut, joita tämä maksaa, mikä hän on ehdokkaaksi? Se, että yksi nainen osallistuu vaaleihin ehdokkaana on askel oikean suuntaan. Täytyy muistaa, että monissa maissa, mukaan jossakin kehityissä, ma- kehityissä maissa, naisehdokkaat vaaleissa eivät ole vielä nykymaailmassa toteutuneita. Pidämme hyvää Itä-Afrikan Itä yhteisövaalitarkkailumission huomiota, että naisten osallistuminen vaaleihin, vaaleihin oli suurempaa kuin aiemmin. Ja ovat tuossa mukaan politiikan hallintoon. Ukandassa naisten osallistumista pitäytyy pitää hyvänä asiana. Pidämme hyvänä tätä huomiota, jonka mukaan naisilla on merkittävä rooli nyt järjestössä vaaleissa pyrkimyksiä tehdään tällä hetkellä, jotta voitaisiin parantaa vammaisten osallistumista. Ja kansainvälisen yhteisön tuki on tässä suhteessa erittäin tervetullutta. Puheenjohtajan lopuksi haluaisin uudelleen todeta, kuinka sitoutunut Ukrainan hallitus on jatkamaan vuoropuhelua ja kuinka sitoutunut on siihen kunnioitukseen ja keskinäiseen ymmärrykseen, jota haluamme edistää Euroopan unionin ja Ukrainan välillä, se on kun on kyse kumpakin osapuolta kiinnostavista asioista. I'm now going to... Kiitoksia herra varapuhemies. Nyt puheenvuoroja, mikäli kollegat haluavat puhua. Norbert Noiser puhui ensimmäisenä, oli vaalitarkkailuryhmässä mukana. Dank, Kiitos puheenjohtaja. Das uh, statement der Delegation... Kiitos puheenjohtaja. Olen kuunnellut äh, Ugandan valtuuskunnan selostusta ja sen mukaan voisi uskoa, että kaikki on sujunut erittäin hyvin, mutta mielestäni se ei ehkä nyt ihan ollut näin, vaikka siinä oli paljon positiivista mukana, niin kuitenkin vaalitarkkailun aikana voitiin siis todeta, että edistytty oli, mutta lehdistökonferenssien aikana ja kun keskusteltiin sitten toimittajien kanssa, niin samanaikaisesti meidän tarkkailu valtuuskuntamme kanssa me voisimme sanoa, että oliko laasi puolillaan täynnä vai puoliksi tyhjä. Ja me tulimme siihen lopputulokseen, että ihan varmastikin lasi oli puoliksi täynnä. Tämä johtuu siitä, että me pystimme seuraamaan prosessia, joka kokonaisuudessaan voitaisiin luokitella myönteiseksi. Kiitos paljon herrat Kukan ja Lainen. Te olette tehneet aivan poikkeuksellisen hienoa työtä nimenomaan tarkkailun aikana kollega Kukan Ugandassa pystyi synnyttämään paljon luottamusta. Hyvin lyhyen ajan sisällä pystyimme tapaamaan kolme ratkaisevan tärkeää ehdokasta presidentinvaaleissa. Ja, ja vaalean, vaaliaattoiltana pystyimme viettämään parikin tuntia Musevenin kanssa, eli hän oli siis varannut aikaa tavatakseen Euroopan parlamentin valtuuskunnan jäseniä vaalien aattona. Tämä siis tarjosi meille todella hyvän keskustelun ja tiedonvaihdon. Haluan kiittää koko tiimiä. Kaikki oli erittäin hyvin järjestelty, koska tilanne ei suinkaan ollut kaikista helpoin pystyttiin ratkaisemaan kaikki esille tulleet ongelmat ja henkilöstökysymykset myöskin. Muutama ongelma otettiin esille. Me myös havainnoimme sen sosiaaliset kysymykset. Meidän täytyy ehkä vähemmän epäluuloisia kokonaisuudessaan. Mitä tulee sitten vaalitarkkailun lopputulokseen, niin ongelmia oli kuitenkin suhteellisen vähän verrattuna edellisiin vuosiin, ja ehkä olisikin hyvä, että olisimme tiukemmin sitoutuneita kuin mitä tänä päivänä mihin tänä päivänä olemme pystyneet, tarkoittaa sitä, että ihmiset joutuivat odottamaan muutamia tunteja vaalipisteiden edessä, ja sehän ei ole ollenkaan asianmukaista. Euroopassa olisi suljettu vaalipisteet, jos ihmisten olisi pitänyt odottaa jopa kaksikin tuntia ennen kuin pääsivät äänestämään. Me, meitä hämmästytti aika paljon se, kun totesimme, että herra Musevenin ja Pisetsen ehdokkuudet oli päätetty kolmeen kertaan meidän lyhyen vierailumme aikana. Ja minä ymmärrän kyllä hallituksen näkökantaa Ugandassa, kun se sanoi, että siellä oli tapahtunut provokatiivisia yhteenottoja, jolloin piti ottaa huomioon ehdokkaiden turvallisuus. Mutta tarvittaisiin ehkä enemmän suvereenisuutta silloin, kun yritetään hallinnoida myös opposition toimintaa. Viime kerrasta voidaan sanoa, että vaalia alla käytiin keskustelua, mutta ei siellä ollut tapahtunut mitään vastaavaa kuin mitä nyt koettiin. Neljän tunnin aikana käytiin keskustelu kahdeksan eri ehdokkaan välillä ja se oli todella hyvä merkki Ugandan kehityksestä. Ja me myös havaitsimme joitakin symboleja. Kahdeksan ehdokkaan yhteinen keskustelu he ottavat kädestä toisiaan kiinni, rukoilevat ja laulavat kansallishymnin. Se on todella jotakin mieltä ylentävää ja kohottavaa ja se on hieno asia Ugandassa. Mielestäni tämänkaltaiset symbolit ovat erittäin merkittäviä ja ne osoittavat, että Uganda on hyvällä tiellä. eu e edustajina ja meppeinä me voimme onnitella Ugandaa siitä, että sisällissodan jälkeen Ugandasta on tullut hyvin tasapainottava tekijä koko Afrikassa. Ja meidän täytyykin jatkossa valvoa, että voimme vahvistaa tätä tasapainottavaa kehityskulkua. Ugandassa monet eivät voineet äänestää, koska siellä hyvin suuri osa väestöstä on alle 18-vuotiaita, mutta se muodostaa todella suuren haasteen maalle tulevaisuudessa. Ja tähän perustuu myös meidän tuleva yhteistyömme, eli yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa, jota pitää tietenkin jatkaa. Ja uskon, että demokratisointiprosessissa. Tämä on tärkeä tekijä, jonka myötä voimme edetä hyvin jatkossa. Tämä maa on pysynyt suhteellisen rauhallisena. Ja Euroopasta katsottuna me toivotamme Ugandalle, että se pystyy syventämään tätä kehitystä. Kiitos. Muut eivät ole pyytäneet puheenvuoroa. Joten Stefan Auer ulkosuhdehallinnosta saa puheenvuoron tähän väliin. Chair, um, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös näistä puheenvuoroista. Parlamentin, Uandan parlamentin varapuhemies haluan kiittää myös, ja myös päätarkkailijaa Eero eh, Kukan ja hänen erinomaisesta työstään, kun hän johti vaalitarkkailu valtuuskuntahan oli selkeä linja, oli lähes yhteistyössä EPn delegaation kanssa, jota johti jollainen. Vai tarkkailuryhmä oli paikalla jo joulukuussa ja tulee pysymäänkin siellä siihen asti, ennen kuin tämä oikeusjuttu on käsitelty loppuun korkeammassa oikeudessa koskien vaaliprosessia. Tämä osoittaa selvästi, että EU haluaa tukea demokratiaa ja sen edistystä. Ugandassa olen panneet merkille nämä puutteet, jotka otettiin esille alustavassa raportissa vaalitarkkailun matkan yhteydessä. Tämä koski pelottelua, se, että media ja muita resursseja ei voitu yhtäläisellä tavalla käyttää eri ehdokkaiden kohdalla. Vaalikomissio oli epä taas oikeudenmukainen ja sitten vaalimateriaali tuli varsin myöhään ja vaalipuket varsin myöhään äänestyspaikoille. Näitä asioita täällä on jo käsitelty. Olen myös kovasti huolissamme väkivaltaisuuksista poliisivoimissa ja toiminnasta NRMn toimistossa ja edelleenkin edu, tohtori Kisa Pesige on kotiarestissa, joka hän sai kuitenkin huomattavan väärän äänistä. Häntä ei ole syytetty mistään rikkeestä. Me vaadimme, että hänet vapautettaisiin välittömästi ja Ugandan viranomaisten pitäisi sallia opposition täyttää oma laillinen perustuslaillinen roolinsa. Vaadimme myös, että kaikki pidättäytyvät toimista, jotka voisivat yllyttää väkivaltaan ja to- toimisivat laillisesti ja pyrkisivät jäsentyneisen vuoropuhelun. Olemme tyytyväisiä, että Ugandan parlamentin varapuhemies on tänään paikalla kuuntelemassa herra Kukanin esitystä ja kiitämme teitä myös kovasti teidän puheestanne, teidän läsnäolonne täällä osoittaa, että Uganda pitää yhteistyötä hyvin tärkeänä, samoin kumppanuutta ja tukeamme Ugandan demokratialle. Olemme sitoutuneita jatkamaan toimintaa teidän Ugandan viranomaisten kanssa. Ja vaalitarkkailudelegaation löydökset ovat todistaneet, että vaaliuudistuksia edelleenkin tarvitaan ja jotta voidaan lisätä luottamusta äänestäjien parissa äänestysprosessiin Odotamme tätä lopusta raporttia. Siinä esittää myös joukko suosituksia eri vaalikysymykset toimi, toimiville Ugandassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Komission edustajakin on paikalla. Rova Kiribaldi, BG Defkosta. Onko teillä mitään lisättävää tähän? Ei ole enempää sanottavaa näistä vaaleista. Haluaako edustaja kukaan vastata joihinkin huomioihin, joko varapuhemiehen tai ulkosuhdehallinnon kommentteihin? Kiitos. Aivan lyhyesti vain. Parisen huomiota vain. Kun varapuhemies puhui, täällä oli mainittu merkittävää roolia, joka Ugandalla on alueella – se on erittäin myönteinen arvostettu rooli, joka maalla on, kun se tuo poliittista vakautta Somalian, Etelä-Sudaniin ja pyrkii vaikuttamaan Burundin tilanteeseen. Sitä arvostetaan suuresti. Uskon, että tämä kannattaa sanoa ääneen. Toinen seikka. Haluaisin mainita, että monet kansainväliset tarkkailijat olivat paikalla Ugandassa. Haluaisin todeta, että me teimme yhteistyötä erittäin hyvin näiden kanssa. Meillä oli parisen kokousta heidän kanssa niitä johdettiin erittäin hyvin. Tarkoituksena ei ollut kuitenkaan antaa yhteisiä lausumia, koska se, miten me näimme nämä vaaleet, erosi jonkin verran, mutta näkemystä vaihto oli erittäin hyödyllistä. Tämä on hieno uusi elementti vaalitarkkailutyössä. työssä. Ugandan varapuhemiehen läsnäolokokouksessa on asia, jota arvostan suuresti. Kuuntelin huolella sitä, mitä te sanoitte, ja ymmärsin monta asiaa, jotka te mainitsitte. Te mainitsitte joitakin tärkeitä asioita, tai ette maininneet meidän kannaltamme tärkeitä asioita. Ymmärrän kyllä, miksi näin on. Ymmärrän, että teillä on turvallisuushuolia, mutta ei kaikkea voida selittää sillä, että ollaan huolestuneita turvallisuudesta. Etenkin kun nämä argumentit ovat sen kaltaisia, että jotta voitaisiin estää joitakin asioita, joiden yhteydessä tarvitaan tiedustelutietoa, niin minun mielestäni kovinkaan usein nämä lausumat eivät ole uskottavia arvostan suurinta osaa teidän puheessanne. Te totesitte tai toistitte sitoumuksenne käydä mielekästä vuoropuhelua Euroopan unionin kanssa. Pidän tätä erittäin tervetulleena, koska Euroopan unionin kannalta Uganda on kumppani maa. Olemme vahvaa kumppanuutta teidän kanssanne. Tämän vuoksi meidän täytyy puhua avoimesti kaikista asioista. Tämä on ainoa tapa, jolla voidaan päästä sellaiseen tilanteeseen, joka on hyödyllinen Ugandan, Ugandan kansalaisten kanssa, joten ilo mielen jatkan tätä vuoropuhelua tulevaisuudessakin. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän. Olen yhtä mieltä kumppanuudesta Ugandan kanssa. Me täytyy vahvistaa demokraattisia instituutioita. Euroopassa olemme oppineet kantapään kautta, että huolimatta kaikesta demokratia on paras tapa edistää ihmisten hyvinvointia. Ilomielin teemme tulevaisuudessakin yhteistyön kanssa. Nyt kiitos myöskin ulkosuhdehallinnolle. Toivottavasti voimme jatkaa tätä kamppailua jatkossa yhdessä. We've got our final item now, which is item 10. Viimeinen asia sitten vielä estysistalla, kohta 11. Kyse on Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisestä karastuskumppanussopimuksesta. Uskon, että tämä on lyhyt teksti vain, koska me hyväksymme tämän sopimuksen. Annan puheenvuoron tästä nyt Ignacio Corraolle, joka on esittelemme tai pikemminkin lausunnon laatiamme. Bene, come, come diceva, come diceva. Kiitos, puheenjohtaja. Kuten sanoit, tässä on kyse erittäin lyhyestä tekstistä, josta meidän pitää sanoa kyllä tai ei. Olen kuitenkin pahoillani. Olen pahoillani siitä, että me emme ole täällä kovinkaan monilukuisina. Tänä päivänä tässä on kyse kalastussopimuksesta Mauritanian kanssa. Me emme voi siitä puhua, me voimme sanoa vain kyllä tai ei. Minä olisin kuitenkin tämän sopimuksen lisäksi halunnut ottaa käsittelyyn kysymyksen menettelytavoista lausunnoista, lausunnoista, joita meidän tulee laatia – mikä on siis parlamentin näkemys ja lausunto tästä kalastussopimuksesta. Meillä on aina artikla 99 silmiä edessä, joka liittyy asetukseen vuodelta 1999, eli meidän pitää sanoa, pitää, onko tässä kyse kyllä vai ei. Eli tässä on kyse siis demokraattisesta valvonnasta komission toisemasta, kun kyse Mauritaniasta, erittäin köyhästä maasta, ongelmallisesta maasta, maasta, joiden, jonka kanssa kalastussopimukset ovat keskeisiä tälle maalle. Valitettavasti meitä oli täällä monta tänä päivänä, voidaksemme käsitellä asiaa perusteellisesti. Eli sanommeko kyllä, kyllä varmasti, koska se on tärkeä Mauritanialle, mutta olisi erittäin tärkeää hyödyllistä, että meidän valiokuntamme pystyisi myös keskittymään asian sisältöön. Mauritania on siis todella merkittävä maa, kun ajattelemme kehityspolitiikkaa. Rova puheenjohtaja, minä haluaisin kysyä, voitaisinko tätä käsittää tämä ottaa esille puheenjohtajakokouksessa, koska on todella pohdittava tätä seurantamenettelyä ja tämä artikla myös, jonka mainitsin. Olisi myös hyvä ottaa esille artikla 53, jonka avulla voimme arvioida myös kalastussopimuksia yleensä kalastusvaliokunnan kanssa yhdessä – kollegat kalastusvaliokunnasta voisivat käyttää puheenvuoron, mutta heidänkin pitää vain rajoittua sanomaan kyllä tai ei. Tämä minä halusin sanoa teille. Muistan, minä haluan muistuttaa teille, että me puolamme tätä sisällön kannalta, mutta mitä tulee menettelyihin, ongelma nousee esiin ja pitäisi pyrkiä pohtimaan sitä, miten se saadaan ratkaista. Kiitos. Tiedän, että kysyn hyväksymismenettelystä. Näin tämä laki toimii. Mutta ei tämä mitä estää. Emme voi esittää mitään ehtoja, mutta parlamentti voi pyrkiä kyllä painostamaan komissiota. TTIPille sanotaan loppujen lopuksi kyllä tai ei tämä estä parlamenttia antamasta jatkuvasti päätösauselmia ja käymästä keskustelua tästä jatkuvasti. Kalastussopimuksen yhteydessä on asioita, jotka haluamme ottaa esiin. Ja voin pyytää komissio selittää jotakin asioita ei tässä tarvita nopeutettu menettelyä, voimme käyttää tarvittavasti aikaa, mikä kalastusvaliokunta tähän suostuu. Voimme käydä vuoropuhelua heidän kanssaan. Meillä on moniakin tapoja pyrkiä saamaan näkemyksemme lyötyä lävitse. Voimme parlamenttina käyttää painetta ennen kuin lopulta sanomme kyllä tai ei. En usko, että meidän pitäisi nyt nähdä tämä sellaisena tilanteena, ettemmekö voisi laatia mietintöä tai antaa suosituksia sen suhteen, mitä miet- tässä tekstissä pitää olla mukana ja mitä ei. Kenties on puhe tästä enemmän koordinaattoreiden kokouksissa. Tämä niin kuin TTIP. Loppujen lopuksi sanomme kyllä tai ei, mutta hyvin paljon käytettiin aikaa senkin suhteen keskusteluihin ja ka- kaikissa kauppasopimuksissa sama juttu, ne ovat hyöksymismenettelyitä tännekin. En nyt näe, että kukaan pyytäisi puheenvuoroa tästä asiasta. En tiedä, onko TG Maaren edustaja komissiosta paikalla. Herra Berg, olkaa hyvä. Mauritania. Mauritaniasta. Onko teillä mitä haluatte kysyä Maare pääosaston edustajalta mitään? Araisittelijä. Okay, what I was, uh, what I was saying is that would have been... Uh... Niin, olisi ollut parempi, jos oltaisiin keskusteltu valiokunnassa, eikä vain todettu kyllä tai ei. Sama koskee T-tippiä. En usko, että jos me nyt sille pelkästään kyllä tai ei, se ole hyvä asia. Tämä on menettelytapaongelma. Be reformed. I don't think we're like... juuri uudistettu, en usko, että sitä halutaan uudelleen avata. Totesin vain Ignacio, että et ollut itse edellisessä parlamentissa ulkoisia kalastussopimuksia uudistettu niin, että ne kulkevat paremmin käsikädessä kehityspolitiikan kanssa. sen parlamentin aikana ne jo tehtiin. Täällä valiokunnassa komission paikalla se on valmis vastaamaan, mikäli on jotakin kysyttävää ja voimme keskustella asioista komission kanssa te voitte kutsua heidät paikalle, voitte esittelijänä koko prosessin näin käydä vuoropäivä heidän kanssaan, mikä teillä on kysymyksiä, joista ette ole tyytyväisiä vastauksiin. Nyt on tilaisuus, jota voi käyttää hyväksi, koska komissio on valmis vastaamaan. En tiedä, onko TG Maarilla mitään kon- sanottavaa Mauritaniasta tai kaistosopimuksesta? Onko uudistuksia saatu aikaan kaistosopimusten kautta ja niin poispäin? On mitään tapahtunut? Kiitos puheenjohtaja. Jos minä saan käyttää puheenvuoron, pyrin puhumaan ti- tiivistä, mutta olisin iloinen, jos voin antaa jotakin selvennystä tähän kalastussopimukseen. Totta kai minä en tässä nyt lähde kommentoimaan olemassa olevia menettelytapoja. Kuten puheenjohtaja sanoi, me sovellamme sääntöjä, me noudatamme sopimusta itsessään. Mutta toisaalta tämä sopimus komissio on aivan valmis keskustelemaan millä hetkellä tahansa, missä muodossa tahansa. Me keskustelemme erittäin usein kalastusvaliokunnan kanssa, mutta myös muissa instansseissa. Me olemme käytettävissä ne täällä ja ja myös muissa kahden välisissä kokouksissa tai pienemmissä komiteoissa, mutta kun minulla on muutama minuutti tässä nyt, minä haluan korostaa, että tässä on kyse keskeisestä kalastussopimuksesta. Se on ensimmäinen, jonka olemme tehneet 55 miljoonaa euroa. Rahoituksellisesti se on äärimmäisen tärkeä. Se myös vastaa myös suurelta osin eurooppalaisen kalastuslaivaston tarpeisiin, kun se monilaji kalastuksesta ja se myös voi hyödyttää kymmeniä noin kymmenkunta jäsenvaltiotonta. Se on todella keskeisen tärkeä sopimus myös meille. Me olimme erittäin iloisia ja tyytyväisiä siitä, että olemme voineet käynnistää uudestaan neuvottelut Mauritanian kanssa, tietäen, että useiden, usean kuukauden neuvottelut olivat pysähdyksissä viime vuonna. Tämä sopimus antaa meille mahdollisuuden jo sen allekirjoittamisen jälkeen viime marraskuussa lähteä uudestaan tälle kalastusvyöhyketielle Mauritaniaan ja niin voimme antaa oman panoksemme kehitykseen. Mutta mikä on nyt meitä ohjannut neuvotteluissa, se on ollut todella kaksi keskeistä tekijää. Kestävyys ensinnäkin, resurssien kestävyys. Olemme olleet äärimmäisen varovaisia siinä, että voimme hyväksyä kalastusmahdollisuudet nimenomaan, kun on kyse joistakin lajeista, joista olemme voineet osoittaa, että on olemassa lisävaroja siinä, eli nämä ovat hyvin arkoja. Esimerkiksi mustekalalajeja emme me ole, olemme niihin hyväksyneet kiintiöt. Me olemme myös vähentäneet kiintiöitä Vielissä pelagisissa saaleissa, koska ne ovat erittäin tärkeitä tässä pöytäkirjassa sardin ja, sardinellit ja mak, makrillit Nämä ovat, siinä on kyse 300 000 tonnista. Edellä, pöytäkirjassa nyt on päädytty 240 000 tonniin. On kyse myös muista lajeista, joissa on noudatettu erittäin suuria varovaisuusperiaatteita. Myös toiset lajit, kuten esimerkiksi tonnikala me, me, tai muitakin lajeja, me olemme pystyneet taas nostamaan kiintiön määriä. Me olemme olleet äärimmäisen joustavia myös, koska meillä on tarvittaessa valmis, valmius sekä komissiossa tehdä kalastusalueella siirtyä uusiin lajeihin, jos saamme tieteiltä, tieteiltä lausuntoja, jotka antavat siihen mahdollisuuden, niin silloin voimme nostaa, nostaa näitä määriä. Mitä tulee sitten rahaan, ei ole suurtakaan muutosta edelliseen pöytäkirjaan, koska arvio on noin 67 miljoonaa muuttunut 55 miljoonaan, eli me olemme pyrkineet olemaan mahdollisimman paljon lähempänä reaalihintoja kalassa, eh, mitä, me kalastet, mitä kalastetaan. Me olemme myös ottaneet huomioon nimenomaan nämä määrät. Hinta tässä on eh, aika paljon järkevämpi, se on vähän heikompi, mutta se on paljon järkevämpi ja perustelumpi ja se perustuu koko kalastusponnisteluihin, johon Euroopan union laivasto perustaa toimintansa. Mitä sitten tulee kehitykseen? Meillä on myös sektorikohtainen tuki. Me, me haluamme tukea tätä kalastuksen hallinnointia kumppaneidemme kanssa, jotta ne voivat ottaa käyttöön tukimenettelytapoja, paikalliskalastusta, valvontaa kehit- sektorin kehittymisen kannalta kestävässä kontekstissa ja me olemme myös pystyneet nostamaan kolmella miljoonalla, kolmesta miljoonasta yli neljään miljoonaan Eli tämä on myös tuntunut olosuhteisiin ja ehdollistamiseen ja hyvään varojen rahan käyttöön, rahan käyttöön, koska me olemme myös laatineet joitakin kriteerejä, joita on hyvin noudatettu. Olemme ottaneet huomioon viimeaikaisen tilintarkastuksen, miten näitä varoja on käytetty. Tässä näin paketissa meidän neuvotteluja johtaneet periaatteet meillä on neljä vuotta, on vielä kaksi vuotta, neljä vuoden sopimus, eli kaksi vuotta on aikaa nyt pohtia, mitkä ovat huolet, ja saamme paljon tukevamman juridisen puitteiston tähän. On tapahtunut paljon parannusta myös teknisellä puolella. Haluan muistuttaa, että meillä on kaksi säännöstöä, jos ajattelemme tämän maan kehitystä. Ensinnäkin on mauritanilaisten merimiesten työllistäminen 60 prosenttisesti. Se on erittäin tärkeä. Eli tietysti pieni riitakysymys meneillään Mauritonian kanssa, miten nämä 60 prosenttia on laskettu, mutta tämä tullaan varmasti ratkaisemaan erittäin pian tämän sekä komission työn tuloksena huhtikuun lopulla. Olemme myös saaneet myös 20 prosentin purku, purkuarvon kalastus perustuen. Meillä on tässä myös Meillä on tässä myös tarkoitus ottaa huomioon Mauritanian tilanne, mutta myös pakolaistilanne Sahelista ja Afrikan eteläpuolisesta ja Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Eli tässä on pöytäkirja, joka on hyvin tasapainotettu ja minä olen myös nähnyt teidän tekstinne, joka suosittaa äänestää tämän, joka suosittaa äänestää tämän puolesta, jotta saisimme mahdollisimman suuren hyväksynnän tälle ja myös pöytäkirjalle jatkossa. Kiitoksia, että näin laajalti selvit, selititte tätä sopimusta ja sitä, mitä on muuttunut suhteessa edelliseen sopimukseen. Me äänestämme tästä huomenna, koska aika painaa päälle. Kenties voimme pyrkiä parantamaan tapaa, jolla voi käsittelemme näitä välineitä, mutta voimme puhua tästäkin koordinaattorin kokouksessa. Kiitoksia paljon arvon kollegaata. Tähän päättyivät, päättyi tämän päivän kokoisen huomenna saamanaltamme yhdeksältä että Uudesta kauppasopimuksesta äänestään ensimmäisenä. Sitten tämän jälkeen meillä on kuuleminen tästä universaalista, universaalista terveydenhuollosta. Ja kiitos tulkeille. Päätämme kerrankin ajoissa.